Okay, dear colleagues, let's start uh, with point nine of the agenda. Hyvät kollegat, lähdetään liikkeelle kohta yhdeksän esityslistalla. Kansainvälisten tilinpäätöstandardin arviointi. Ja tämä pitkä otsikko kokonaisuudessaan on neljä riviä pitkä. Kertonee aiheen monimutkaisuudesta jotain. En nyt lähde sitä kokonaisuudessaan lukemaan annan puheenvuoron saman tien esittelijällemme. Eh, herra Tolisan, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritysten ihmisten ja julkisen sektorin investoinnit ovat kasvun ja työllisyyden päämoottori. Ja äh, tilinpäätöstiedot ovat tärkeä pohja äh, investoinnille, siksi kansalaiset kirjanpitostandardit ovat erittäin tärkeitä. Tänä päivänä IFRS toteutetaan, sitä on toteutettu Euroopan unionissa vuodesta 2005 ja sitä käytetään 160 maassa ympäri maailmaa. IFRS yhdessä kansainvälisten tilinpäätösstandardien kanssa ovat tärkeitä Tilintarkastusstandardit katsovat tärkeitä pääomamarkkinoiden toiminnalle ja näitä standardeja pidetään julkisena etuna. Siksi IFRS äh, sien luonnin täytyy olla avointa ja äh, julkisen valvonnan alaista. Rahoituskriisi asetti IFRS ja niiden vaikutuksen erityisesti pankkisektorille G20-esityslistalle ja Euroopan toimielinten esityslistalle mukaan lukien Euroopan parlamentti. Ekon loi mm, pysyvän työryhmän IFRSstä ja Euroopan parlamentti on nostanut esiin tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät IFRSn laatuuseen ja IFRS-säätiön hallinnointiin, kun ollaan keskusteltu IFRSn unionin rahoituksesta vuodelle 2014-2020. is arviointikertomus ja IFRS äm, säätiön, EFRAGin ja BIOPin mm, arvioinnin äh, raport, mietinnössä on minun nimeni päällä, mutta minun on tässä nyt kiitettävä niitä erilaisia tapahtumia, joita on järjestetty IFRS, ja kiitän IFRS-työryhmän jäseniä siitä, että saatan osallistua heidän tapahtumiinsa ja sain kuulla heidän näkemyksiä, jotka olivat tärkeitä tämän mietinnön laatimissa. Mitä haluamme tällä mietinnöllä saada aikaan? IFRSn laadusta. Yhteinen ymmärrys julkisen sitä Maistadin raportin mukaisesti. Kirjanpitostandardit eivät saa vaarantaa rahoitusvakautta Euroopan unionissa, eivätkä myöskään ehkäistä Euroopan unionin talouden kehittymistä. Jotta voisimme tukea jäsen vaatimusta ottaa uudelleen käyttöön varovaisuusperiaate ja luoda enemmän pohjaa tälle. ISBn ja EFRAKin pääprioriteettina pitäisi olla kaikenlaisten uusien IFRS-standardien arviointi tai kun on kyse standardien uudistamisesta. Tämä on erittäin tärkeää ja haluaisin tässä korostaa sitä, että koska mm, mm, parlamentti on tuonut panoksensa tähän asiaan. Ja RS ja EFRAK ovat ryhtyneet pohtimaan kovasti tätä mm, vaikutusten arviointia. Haluamme, että Euroopan parlamentti on aikaisessa vaiheessa mukana, kun näitä standardeja kehitetään. IASBn ja äh, Euroopan parlamentin välisen vuoropuhelun pitäisi jatkua, vaikka konvergenssiprosessi on hyvin hidasta. Sitten äh, EFRAKista ja IFRS-säätiöstä. IFRS-säätiön äh, valvontaelimen pitäisi siirtää painopisteen alueensa julkiseen etuun, jota IFRS säätiö voi ajaa eh, sisäisestä organisaatiosta. Ja EFRAGin on, on pannut täytäntöön suurimman osan suosituksista, joita Maistadin mietinnössä, äh, Maistadin raportissa on ehdotettu. Siksi komission pitäisi ehdottaa, että äh, EFRAKin äh, ohjelmaa pidennettäisiin vuosille 2017-2020, koska kun hyväksymme nämä ohjelmat, niin rahoitus luvattiin vain vuoteen 2016 asti. Muutama sana uudesta IFRstä. IFRS 9 äh, äh, väline. EFRAK on antanut myönteisen mm, suosituksensa komissiolla ja komissio äh, todennäköisesti tulee ehdottamaan delegoitua säädöstä neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Tällä välin olemme tietenkin saaneet julk julkisia myönteisiä lausuntoja EKPltä, kaikilta eurooppalaisilta valvontaviranomaisilta liittyen tähän IFRS 9 standardiin. IFRS-vakuutussopimuksissa on äh, vielä äh, työn alaisena ja nyt on ehdotettu kompromissiehdotusta äh, rahoitus konglomeraateille. Kiitoksia oikein paljon mielenkiinnosta. Thank you to the rapporteur. Kiitokset esittelijälle. Ja sitten varjoesittelijät ja poliittiset ryhmät. Nina Gill Peresin puolesta, olkaa hyvä. Valitettavasti se ei päässyt itse tänne paikalle. Hän on SD-ryhmän varjoesittelijä. Hän pahoitteli asiaa ja haluaisi kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. Hän myöskin katsoo, että tässä huomioidaan monet asiat, eh, jotka on tuotu esiin Ekonesinen kautta työryhmä tasolla. Siellä käytiin eh, ajatusten vaihtoa EFRAKin komission ja teollisuuden edustajien välillä. Ja kuulemistilaisuus järjestettiin myöskin. Se pidettiin ensimmäinen päivä joulukuuta IFRS 9. Tässä nähdään paljon myönteistä, varsinkin lähestymistapaa. Eli eh, rahoitusvakaus, talouden kehitys, eh, nämä kysymykset on huomioitava, kun eh, näitä vahvistusmenettelyjä toteutetaan. Ja nämä kriteerit ovat EUn lisäarvon ydin, kun tarkastellaan tilinpäätöstandardeja ja tällä tavalla on katsottava, miten kehittää tätä käytännön täytäntöönpanoa. Hän myöskin esittää tunnustuksen sille, että on edistytty kunnolla reformissa ja katsoo, että nyt tulisi keskittyä siihen, että niin pian kuin mahdollista pannaan käytäntöön kaikki se, mistä on sovittu. Eli katsotaan tätä unionin ohjelman laajentamista ja vuosia 2017-2020 EFRAGen osalta. Ja tämä täällä, mitä tulee EFRAGin uuden puheenjohtajan nimeämiseen. Kaiken kaikkiaan rekrytointiprosessi on ollut melko hidasta ja se hänen mielestään saattaa heikentää EFRAGin laatua ja siksi esittää toiveen komissiolle tähän liittyen. Eli tärkeää olisi saada Euroopan ääni kuuluviin näissä kysymyksissä. Ja muutama ehdotus tehdään myöskin, kuinka tätä mietintä voitaisiin parantaa. Ja ne liittyvät esimerkiksi hallinnointikysymykseen, mitä tulee Irakin ja RSP ja toisaalta PIOP kokemus on osoittanut sen, että erityneisyys ja avoimuus, kun puhutaan rahoituksesta ja myöskin eh, asiantuntijoiden käytöstä, ovat tärkeitä kysymyksiä, jos halutaan konfliktitilanteilta, eturistiriitatilanteilta välttyä. IFRS 9 mainitaan yhdessä Johdansan kappaleessa, ja hän valittelee sitä, että tästä puuttuu kappale, joka tarkastelisi kysymystä liittyen näihin uusiin sääntöihin rahoitusvälineiden osalta. Ja hän katsoo tarpeelliseksi sen, että IFRS 9 tulee pitkän aikavälin investointitarpeisiin, tarpeita huomioida. Ja sitten vielä lopuksi hän painottaisi sitä, että tilinpäätöstandard raporteissa tulee huomioida kysymykset liittyvät verotukseen ja myöskin mahdollisiin veropetoksiin. Näiden aspektin huomioiminen ei aina eh, tule otetuksi huomioon silloin, kun tarkastellaan määräyksiä, jotka ovat muuten tärkeitä näissä asiayhteyksissä. Ja omana huomionani vielä toteaisin, että olisi tärkeää, että parempi lähentyminen toteutuisi raportoinnissa, jos haluamme, että sijoittajat todellakin ja valvojat ymmärtävät, kuinka terveen yritys on kyseessä. On erittäin tärkeää, että raportointikieli on kaikille yhteinen. Ja tämä olisi hyödyllistä varsinkin se on kysymyksissä ja mm, toisaalta vastaavan direktiivin puitteissa, jossa itse toimin varjoesittelijänä. Ja tällä kaikilla myöskin pystyttäisiin pitämään kulupuoli kurissa. Kiitos. For the ECR Group. E eh, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä tähänastisesta työstä ja haluaisin puhua Saitka Maalin puolesta ECRn varjoesittelijä, joka pyytää anteeksi, että ei päässyt tänään paikalle. Hän ensin kiittää Tasapainoista tasapainoisesta mietinnöstä ja hän on tyytyväinen, että on lisätty tietoisuutta tästä asiasta tällä kaudella. Finanssikriisi on tullut aivan selväksi, että uudistukset tämänhetkisen standardin olivat todella tarpeen ja tämän takia pitäisi panna merkille, että tällä hetkellä puhumme paljon paranne, paremmasta tilanteesta. Kuitenkin kysymysmerkkejä on jäljellä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uudistus, joka tuli voimaan ensi viikolla, osoittaa tätä tilannetta, vakavaa huolta on ilmaistu ei vain ti- tilinpitostandardista, vaan myös sääntelijän roolista, joka päättää olla invest- tutkimatta jotakin asiaa. Hän toivoo, että tähän tutkimukseen otetaan mukion keskustelut, joita on käyty IFRS koskien näitä tu- tappioita äh, monet eri tahot, jopa MEPit täällä, kaikki ovat eri mieltä tavallaan siitä, mikä äh, merkitys tilinpäät- yrityksen tilinpäätöksellä on. Siksi herra Kama haluaisi nähdä tässä valio- mietinnössä enemmän, mitä IAS-sääntelyssä oikein todetaan ja asiasta keskeistä hyväksyntämenettelyssä on, että että tilinpäätöstandardin ei pidä olla vastoin oikeudenmukaista näkemystä asioista. Jos näitä kriteerejä ei täytetä, tätä ei voida myöskään tukea. Tilinpitodirektiivi on selkeä, että tämä koskee spesifioitua määrää yritysten tilinpitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuja ei pidä liioitella tai aliarvioida. Tämä johtuu siitä, että nämä luvut ovat pohjana niin sanotulle Äh, omaisuuserien nettoarvolle ja samoin tämä koskee pääoman säilytysdirektiivin direktiivin. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että luvussa on tämän oikeudenmukainen kuvatilanne. Jos mennään pieleen, tämä voi johtaa jopa siihen, että osinkoja maksetaan pääomasta. Vaikkakin tähän on viitattu, herra Kamal uskoo, että tämä voi saada aikaan selkeämmän, yksityiskuvaisemman tilanteen oikeudenmukaista näkemystä, mikä rooli sillä on. Näin saadaan aikaan kattava hyväksyntä kriteeristöaikaan. aikaan IFRSn arviointiin. Arvioinnin edetessä tarvitaan enemmän keskustelua IFRS 4 uudesta puitteista vakuuttajille. Huolta on jo ilmassa tässä valiokunnassa, me tulee ja täytäntöönpanon asetuksen kohdalla aivan erityisesti, mitä tulee vakuutusryhmittymien pankeissa. ICR olisi tyytynyt virtaisiin tähän tulevaan keskusteluun myös jo tässä mietinnössä. Kiitos. I guess from Alde is ja Jesek Allerisma, olkaa hyvä. Right. Arvauksenne osui oikean. Koran puolesta haluaisin kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä. Ihan yleisesti katsomme, että on tärkeää saada globaalit eh, tilinpäätöstandardit, jotka ovat vertailukelpoisia ja lisäävät avoimuutta. Tällaisia Standardeja tarvitaan kaupan kannalta, kilpailun kannalta ja myöskin kun halutaan investointien esteitä poistaa. Ja tässä myöskin painotetaan sitä, kuinka tärkeää on vaikutusten arviointi hoitaa kunnolla ja kuinka e, välttää turhaa monimutkaisuutta. Ja on tärkeää, että ISP e ja e, Yhdysvaltojen vastaavat standardit saadaan samalle linjoille. Tällainen raportointi on varsin monimutkainen asia. sitä ei pääse mihinkään, mutta tasapainoinen lähestymistapa tarvitaan yksinkertaisuuden ja monimutkaisuuden välillä. Näiden tulee olla tava vertailukelpoisia, korkeanlaatuisia ja niissä tulee huomioida talouden realiteetit. Tulevina viikkoina on tarkoitus panostaa vielä tähän asiaan ja hän on valmis tekemään yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Fabio De Masi, Paperimaasi Guesta, olkaa hyvä. First of all, uh... Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen mietintöluonnoksestaan. Minulla on vain kolme kommenttia tässä vaiheessa. Ensimmäinen on se, että ISB ja EFRAC ovat yksityisiä elimiä, kuitenkin niiden on tarkoitus tehdä standardeja julkisen edun mukaisesti, ja nämä ovat julkinen hyödyke, ja me tiedämme, että kriisi, kriisistä, että arviointimenetelmät, niillä on merkitystä ei vain rahoitusvakauden kannalta, vaan niillä on myös makrotaloudellisia vaikutuksia Siksi haluaisimme vahvistaa toisten äh, sidosryhmien äh, vaikutusvaltaa näistä tilintarkastus- ja kirjanpitostandardien alalla äh, ja haluaisimme, että nämä elimet pitkällä aikavälillä muutettaisiin julkisiksi eh, elimiksi. Tällä tavoin täytyisi tehdä jotain muutoksia johdantosan kappaleeseen K monimutkaisuudesta ja tästä kappaleesta viisi olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme yksinkertaisempia ja avoimempia kirjanpitostandardeja. Olemme kuitenkin myös huolissamme rahoitusvakaudesta. Me uskomme, että meillä on nyt monimutkaisempi kirjanpitostandardi, mutta se ei vielä täysin äh, huomioi esimerkiksi tätä tapioiden kirjaamista ja tässä voi olla jonkinlaisia systeemisiä vaikutuksia. Ja kuulimme näistä kysymyksistä kuulemisessa ensimmäinen joulukuuta 2015. Lisäksi olemme skeptisiä IFRS PK-yrityksille, kuten kappaleessa kahdeksan lukee. Mm, tällaisessa nykypäivän maailmassa pitäisi var- varo, olla varovainen sen suhteen, ettei tule haitallisia vaikutuksia. Lisäksi pitäisi varmistaa, että PK-yritysten edut ovat edustettuna standardointielimessä. Well, Mikael Vihreät, olkaa hyvä. Uh, äh, Mr. Kiitoksia herra Stoilan mietinnöstä. Ja täällä paljonkin näkyy jo täällä käytyjä keskusteluita. Haluaisin ottaa esille muutamia kohtia, joita tulemme vielä tehostamaan. Ensinnäkin tietysti globalisaatio ja globaalit pääomamarkkinat voisivat hyötyä tästä, niin jota hän viittasikin, voisivat hyötyä yhdenmukaisemmasta vertailtavimmista säännöistä. Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että jos sääntöjä tehdään kansainvälisellä tasolla, se, miten näitä laaditaan, pitää vastata periaatteita, joista juuri äänestimme Gular-mietinnön yhteydessä. Demokraattinen legitiimiys, avoimuus, integriteetti ja vastuuvelvollisuus. IASV-lautakunta huolimatta ensimmäisestä siirrosta perustuen maistatussuosituksiin ei täytä kaikkia näitä mainittuja kriteereitä. Ja Stolojan mietinnössään viittaakin joihinkin ongelmista. Ja mielestäni meidän pitäisi täysin soveltaa standardeja, joista juuri Ekonissa äänestimme Gularmetinon yhteydessä koskien IFRS ja IASB ja EFRAGI ja PIOB, jotta varmistamme, että ne täysin integroivat toimintaansa avoimuuden demokraattisen äh, vastuuvelvollisuuden äh, Mm, rehellisyyden. Me haluaisimme vahvistaa tätä kohtaa vaikutusarvioinnista mukaan lukien tietysti kaikki hyväksymiskriteerit. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme myös kykyä tehdä makroanalyyttisiä, makrotaloudellisia analyysejä tässä mielessä. Tämän lisäksi on tärkeää, että Euroopalla on näissä asioissa vahva ääni, kun asetetaan ja laitetaan kansainvälisiä standardeja. Ydinongelma vastuuvelvollisuudessa tällä hetkellä on siinä, että valvontalautakunta joka on perustettu, ei ole, tai nämä neuvostot eivät ole samaa mieltä keskenään, haluka, onko kyseessä valvontaneuvosto vai mikä. Jos se ei halua sopia siitä, haluako se tehdä sisällöllisiä päätöksiä, Kyse ei ole vain siitä, niin kuin esittelijä sanoo, julkisen edunmukaista kysymyksestä, vaan siitä, haluaako valvontalautakunta todellakin valvoa koko elintä. Ja jos se voi päättää vain konsensuksessa, niin silloin tällä hetkellä on tällainen pattitilanne ja itse asiassa IASB valvoo itse itseään ja valvontaneuvosto on tietenkin varsin heikko. Ja tämä on epäilyttävää myös eurooppalaista näkökannasta katsotuna, koska mehän olemme panneet tähän paljon varoja. Joten siksi on erittäin tärkeää, että va- se valvonta neuvoston roolia selkeytetään ja että se todellakin antaa tarvittavaa ohjeistusta. Ja jos ne eivät tässä asiassa uudistua, niin tietysti voimme esittää sitten kysymyksiä jotka liittyvät legitiimiyteen. Sitten maistat suositukset yleisestä julkisesta edusta ja myös mukaan lukien se, että tämä pitää myötä vaikuttaa rahoitukselliseen vakauteen. On tärkeää, että tämä kaikki täysin otetaan huomioon hyväksymisprosessissa ja myös mietintöluonnos tätä korostaa. Mutta sekin on tärkeää, että nämä asiat täysin otetaan mukaan siihen, miten IASP tekee näitä standardeja ja että ne Euroopassa ovat sitovia hyväksyntäkriteerejä. Tämän lisäksi on ratkaisevan tärkeää, että tämänhetkiset standardit, niitä tarkastellaan näiden kriteerien mukaisesti, koska se, että muuttaa kriteerejä on oma asiansa, mutta loogiset seuraukset sitten tietenkin ovat, että eri standardien pitäisi vastata näitä kriteerejä. Minun mielestäni meidän on tärkeää rahoitusvakauden kyseessä ollessa, että päämittatikkuna meille silloin, kun näitä uudistuksia tehtiin, oli La Rosier, de, Rosier mietintö. Siellä suurin osa suosituksista oli sellaisia, että olemme onnistuneet ottamaan ne huomioon, mutta De La Rosier mietintö on täynnä suosituksia tilinpitostandardeista – ja siellä on monenlainen vaara, joka liittyy myötäsyklisyyteen. Ja tämä osa uudistettua agendaa ei ole vielä toteutunut käytännössä. Siksi on erittäin tärkeää, että tässä ensimmäisessä mietinnössä me panemme merkille La raportin ja tarkastelemme, miten pitkälle IASP on toteuttanut sitä, mistä me sovimme. Ja sitten vielä lopuksi, niin kauan kuin standardit ja niiden sisältö ei täysin ota huomioon todellista oikeudenmukaista rahoituksesta vakauttaa niin edelleen, niin olisi vaikka epäilyttävää laajentaa niitä sitten koskemaan pk-yrityksiä tai kansalaisjärjestöjä. Näin pitäisi tehdä vasta silloin, kun standardit ovat kohdallaan ja kun esimerkiksi nämä markkina-arvoon arvostamissäännöt ovat käytössä. Muutoin ei pitäisi ylittää tätä toimialaa vielä. Thank you very much. Kiitokset. FDD. Edustaja ei taida olla paikalla. Barbara Kaapel, ENF-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijää tasapainoisesta mietinnöstä ja voin yhtyä tähän arvioon, eli että tilinpäätökset ovat aina vain tärkeämpi väline arvioista puhuttaessa ja riippumattomuus on olennainen asia, kun standardeista puhutaan. Ja uskoisin näin ollen, että SPA-kysymys on hyvissä käsissä tarvitaan kansainvälisiä standardeja, kun ajatellaan kilpailukykyisyyttä ja toisaalta pääomittamista yritysten osalta. Ja siksi EFRSn eh, siirtäminen eurooppalaiseen lainsäädäntöön sinällään on hyvä asia. TFRS on erittäin tärkeä osa tätä sääntelykehystä ja valvontakehystä, kun puhutaan rahoituspalveluista. Ja ESMAn rooli tässä myöskin on varsin tärkeä. Vielä muutama huomio, joita pidän asiaa työstettäessä tärkeinä. Ensinnäkin raportoinnin monimutkaisuus ja toisaalta suhteellisuusperiaate silloin, kun puhutaan pk-yrityksistä. Ja pidän hyvänä sitä, että tässä näille esitetään erillisiä standardeja ja niiden kehittämistä. Ja kolmantena sitten yhtenäisyys ja johdonmukaisuus. Tässä siirtäminen EU-lainsäädäntöön on asia, jonka tulee palvella eurooppalaista taloutta, tietysti kustannusasiat ja näitä tarkastellaan EFRAKin puitteissa, niin kuin tällä jo todettiin. Ja tämä ehkä joitain lisätoimia vielä tarvitsee, jotta asia tällä tavalla hoituu. Totta kai tiimiä. Parlamentissa tulee tässä hyödyntää ja toisaalta harmonisointi kolmasen maiden kanssa varsinkin suhteessa Yhdysvaltoihin on aina vain tärkeämpää, koska kyseessä on niinkin tärkeä kauppakumppani ja siksi on tärkeää, että voidaan yhtenäistää kansainvälisestikin standardeja ja tähän liittyviä tarkistuksia tulemme vielä esittämään. Kiitos. Thank you. Now, uh, and I don't see any... Kiitoksia. Nyt kukaan ei enää pyydä tässä vaiheessa puheenvuoroa, joten voimme antaa puheenvuoron takaisin esittelijällä. Olkaa hyvä. Oh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka eh, tekivät tärkeitä huomautuksia ja kommentteja. Haluaisin vain joistakin niistä puhua. Ja tietenkin odotan tarkistuksia ja ö, olen valmis tekemään yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden ja jäsenten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Edustaja Beres, olen täysin samaa mieltä siitä, että pitäisi olla yhteys IFRS ja pitkän aikavälin rahoituksen välillä. Se on tärkeä kysymys, IFRS 9 rooli ja niin poispäin. Niin tulee tähän ehdotukseen, että ei jatketa EFRAKin rahoitusta kun meillä on uusi raportti uudistuksen edistämisestä. Miksi? koska meillä on edistyskertomus. Ja jos me lykkäämme tätä ja sanomme Efrakille, että me jatkamme rahoitusta vuosina 2017-2020. Se tarkoittaa, että EFRAK joutuu sellaiseen tilanteeseen, että sen täytyy sanoa joillekin työntekijöilleen, että eivät enää voi jatkaa työsuhteessaan, koska rahoitus ei ole varma. Siksi aiomme keskustella tästä asiasta ja keskustelemme myös komission kanssa tästä asiasta. millaista tietoa kollegat haluavat tämän edistyskertomuksen lisäksi. Meillähän on jo tämä kertomus uudistuksen täytäntöönpanosta, siis Maistad-raportin eh, EFRAG-uudistusten täytäntöönpanosta. Muuten kaikki kommentit olivat merkittäviä. Sitten eh, nämä eh, asiat, jotka kollega ECRstä e nostivat esiin edustaja Kamal, joka on varjoesittelijä. Tietenkin olen täysin samaa mieltä. Suurimman osan kommentteja kanssa. Kuitenkin minulla vähän varauksia sen suhteen, että uudelleen arvioitaisiin IFF RS 39 merkityskriisissä. Tietenkin tässä on tehty hyvin paljon tutkimuksia, akateemisia, ammattimaisia tutkimuksia. Ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että IFRS vaikutus ei ollut niin suuri kuin mitä monet ajattelevat. Me kaikki tiedämme tietenkin, mitä pankkialalla tapahtui, mutta tässä on hyvin paljon epävarmuutta, mitä tulee IFRS 39 rooliin kriisin aikana. Olen hyvin kiitollinen Aldelle. Me tulemme tekemään yhteistyötä. Tietenkin kiitän myös muita kollegoja, jotka nostivat esiin asian, että pitää välttää eturistiriitoja, eli täytyy katsoa kaikkien näiden elinten hallintoa, jotka siis ovat mukana IFRS. Sitten edustaja Giegold, joka on varjoesittelijä ja myöskin työryhmämme jäsen. Me tulemme keskustelemaan yhdessä kaikista hänen kommenteistaan, jotka liittyvät hallintoon, erityisesti äh, valvontaneuvostoon. Olen samaa mieltä hänen kanssaan, ehkä siinä pitäisi olla myös tällainen valvojan rooli, mutta meidän täytyy katsoa, onko tämä yhteen sopiva IASBn riippumattomuuden kanssa, kun se määrittelee kansainvälisiä kirjanpitostandardeja. Meidän täytyy keskustella tästä asiasta yhdessä kaikkien kollegojen kanssa ja nyt varmaan tiedätte, että tämä IFRS-säätiö on uudistuksen alaisena sen sääntöjen mukaisesti viiden vuoden välein hallintoa uudistetaan. No niin, puheenjohtaja pyysi nyt, että minä päättäisin puheenvuoroni tähän. Tietenkin otamme huomioon De La Rosien mietinnön ja katsomme tarkkaan, mitä siinä sanotaan. Kiitoksia oikein paljon koko tästä keskustelusta. Thank you to the Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille. Aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistusten takara ja ensimmäinen maaliskuuta kello 12. Mitä käsitellään 22. maaliskuuta ja Ekon äänestää 25. tai 26. huhtikuuta ja sitten asia menee täysistuntoon kesäkuussa. Hyvä. Sitten äänestyksiin. Ensin äänestämme jopa eh, toimitusjohtajan nimittämisestä, mutta tarkistamme ensiksi laitteet. Uh, check. I need secretariat. Thank you. Open the vote. So, close the time and open. Äänestys alkaa. Eli nyt testaamme laitteet. Äänestys alkaa. Koeäänestys. Ensimmäinen äänestyshän on salainen, varsinainen sellainen. No niin, yksi vielä. Ja sitten äänestys päättyy tämä testaus. Hyvä. Ja sitten äänestämme ehdotuksesta. Tämä on siis esittelen ehdotus, joka pohjautuu suljetun ovin käytyyn keskusteluun, joka pohjautui kuulemiseen. Eli herra Varente nimitettäisiin Euroopan uudeksi toimitusjohtajaksi viideksi vuodeksi. Äänestys alkaa. Vote is close for... Äänestys päättyi 47 puolesta yksi vastaan, niin kahdeksan tyhjää. Onnittelut herra Parintele. Sitten kolme mietintöä Ferberiltä lausuntoa kolmen valvontaviranomaisen vastuuvapaus asia. Ensinnäkin pankkiviranomainen kappale yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi ja siihen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän se raukea. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen tekstikappale neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta, ei kun se raukeaa. Alkuperäisen tekstin ei välttämättä. 17 on vedetty pois. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Ei vaan 20 21 raukea, 23 hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 seuraavana puolesta vastaan tarkistetaan vielä. Tarkistus 29 äänestys alkaa. No. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten muutetusta tekstistä äänestämme. Äänestys alkaa. Vote is. Äänestys päättyy. 43 puolesta 3 vastaan tai 9 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten äänestämme EUPasta. Kappale yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi, seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kappale 4 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17. 17 seuraavana puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjä. hylätty 24 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 26 Kaksi aikaisempaa ovat puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten muutosta tekstistä äänestämme. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyi 44 puolesta, kolme vastaääntä, 10 tyhjää. Ja sitten ESMA seuraavana In favor. Alkuperäinen teksti kappale 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, Hyväksyt yhdeksän puolesta vastaan tyhjä, Hylätty alkuperäinen teksti kappale neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty seitsemäntoista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta Anteeksi, olette oikeassa. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 27, niin kyllä. 27 puolesta vastaan. 27 tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestetään tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle kovasta työstä. Ja nyt me voimme mennä esityslistan kohtaan 14. Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. Meillä on tässä yksinkertaistettu menettely, eikö niin? No niin. Tämä on ensimmäinen keskustelu aiheesta. Ja kuten tiedätte, komission asetusehdotus meillä ja Ester Lange esittelijämme, teillä on puheenvuoro. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään ensimmäistä kertaa keskustelemme aiheesta, joka on herättänyt, nostanut tunteita tässä muodossaan. Jotkut kollegat olisivat halunneet nähdä ehdotuksen jo eilen aikaisemmin ja toiset taas eivät ollenkaan haluaisi tällaista ehdotusta talletussuojasta. Tietenkin on erilaisia valikantoja. Minä odotan tässä, että tässä ensimmäisessä keskustelussa kuulemme näitä kaikkia muitakin kantoja. Ja nyt esittelijänä ensimmäisessä vaiheessa haluamme lähinnä kuunnella. Monet meistä varmasti ajattelevat, että pankkiunionissa ja kun rakennetaan kolmea pilaria, valvonta, kriisinratkaisu ja ö, talletus, take, takuut. Tämä on varsin looginen rakennelma. Suurin osa meistä tämä on tavallaan puhdas kangas, puhdas paperi vasta ja akateemisesti ajatellen todennäköisesti tällainen rakennepankki on tullut. Meillä oli nyt tätä luksusta, että voimme käsitellä tämä asia pelkästään akateemisesti. Ehdotus tulee kontekstissa hetkenä, jollain puuttuu luottamusta markkinoilta, mutta myös maiden keskellä luottamusta puuttuu. Tilanne ei ole niin rauhallinen kuin saataisimme haluta. Ja tällä hetkellä pysymysmerkkejä liittyy myös tämänhetkiseen pankkiunionin rakenteeseen, miten hoidetaan esimerkiksi sijoittaja vastuukysymys, veilin kysymys. Tämä oli tärkeä elementti. Myöskin tartuttiin tähän moraalikatokysymykseen, kun kehiteltiin aikaisemmin sitä, onko tarpeeksi kunnioitusta näitä olemassa olevia puitteita kohtaan. Voidaanko tästä rakentaa eteenpäin? Minun täytyy kuitenkin tässä nyt aloittaa ja jälleen kerran esittää kysymyksiä komissiolle. Miksi komissio, joka ei ole tehnyt mitään ehdotusta ilman vaikutusarviointia. Mm, on kuitenkin tärkeää, ehdotus, miksi ei ole vaikutusarviointia. Nyt kyllä ymmärrän, että tässä tukeudutaan vuoteen 2010, se oli silloin toinen ehdotus, ja silloin vaikutusarviointi oli myös eri silloin. Tietoja ei ollut vielä niin saatavissa ja työtä piti tehdä oletusten pohjalta. Nyt näitä tietoja kyllä on. Ja voidaankin kysyä komissiota, miksi tässä miksi on tehty uutta vaikutusarviointia, kun uusia tietojakin on. Se toinen elementti, jonka ottaisin esille, ja tämä on ydinkysymys tässä asiassa, nimittäin yhteys riskon, äh, riskijaon ja vähentämisen välillä. Eikö tämä olekaan välttämättä, vai pitääkö, tarvitaanko molempia, vai pitääkö valita toinen, mutta ei toista? Tiedän, että jotkut sanovat, että nyt on jo tarpeeksi jaettu on tarpeeksi vähennetty riskejä ja niin edelleen. Mutta käytännössä, ja nyt haluaisin tarkastella myös sitä käytäntöpuolta, ei vain paperipuolta ja teoriaa, Rova Köni, hän on ollut täältä kriisinratkaisun neuvostossa, hän on antanut määritelmän emrelleistä ryhmätasolla, mutta tässä yhteiset säännöt, siellä on vielä aika paljon tyhjiä sivuja, ja näin voidaan jatkaa. Joten tasapaino lainsäädäntötekstin välillä tulee edisiin ja sitten tähän pelkästään tiedonantoon riskivähennyksestä. Tämä pitäisi olla ydinkysymys tämän asian käsittelyssä. Ja eikö tässä näiden kahden asian pitäisi tavallaan liittyä tähäisemmin yhteyteen ja eikö ne pitäisi jatkuvasti yhdessä aina tarkistaa, jotta voidaan määritellä, ollaanko valmiit aloittamaan tällaista asiaa ollenkaan ja mennä pidemmälle seuraavissa vaiheissa. Hyvä puheenjohtaja, teen tässä selkeän yhteyden. on ihan oikein, että eh, on yhteys keskustelun ja lainsäädännön välillä. Siis pitää puhua tästä riskivähennyspuolesta, Varoittaisin kuitenkin siitä, että liitettäisiin tämä asia muihin kysymyksiin, joihin se ei mitenkään liity. Tämä voi olla joidenkin strategia, mutta tähän, että tarvitaan vielä enemmän aikaa ennen kuin vielä asiat loppuun. Mutta jos tarkoituksena on, että ei siirretä näitä asioita yhteen, niin sitten äh, pitäisi kiirehtiä. Mielestäni tämä on varsin arkaluontainen kysymys. Tätä ei pidä, tässä ei pidä edetä kiireellä, vaan perustavanlaatuisesti käsitellä kaikkia asioita ja sisältöä. Ja loppujen lopuksi tarvitaan vahvaa tukea, jotta voidaan edetään asianmukaisella tavalla. Tämä on todella tärkeä kysymys, arkaluontoinen kysymys. Ei tässä riitä pieni enemmistö täällä parlamentissa. Näistä ei voida luotsia eteenpäin. Tämä on lähtökohtani esittelijänä. Olen tullut siis tullut tänne ennen kaikkea kuuntelemaan. Minulla on joitakin ydinkysymyksiä, jotka varmasti tulevatkin esillä, mutta nyt odotan mielenkiinnolla reaktioitanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Uh, as... Kiitos. Ja Ferreira ja sitten Farjo esitteli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle Langelle tästä alustuksesta. Tämä on sellainen aihe, johon liittyy varsin eh, monta seikkaa. Ensinnäkin katsoisin, että on tarkasteltu sitä, miksi tätä järjestelmää tarvitaan, milloin, ja toisaalta sitten itse sisältö, miten asia tulisi hoitaa. Ja kun tämä nyt on ensimmäinen käsittelykerta, ehkä riittää se keskittyä näihin kahteen sisältöpuolen, varmasti palataan myöhemmin vielä uudelleen. Kysymys miksi ensin. Se on tärkeä kysymys ja on syytä muistaa, että vuoden 2012 kesäkuussa hallitusten päämiehet sopivat pankkiunionin perustamisesta ja pankkiunioni perustettaisiin siksi, että se vakauttaisi rahoitusmarkkinoita ja leikkaisi, katkaisisi valtioiden ja pankkien välisen linkin. Ja se pohjautui yhteiseen sääntökirjaan, Rubukin. Ja CRVRD oli moninaisia lainsäädäntöhankkeita ja ehdotuksia, joita sitten laadittiin. Ja ajatus oli, että tämä pohjautuisi kolmelle erilliselle pilarille. Ja nämä kaksi viimeistä vaihetta eh, oli sitten tarkoitus käsitellä yhdessä siinä vaiheessa, kun yhteinen valvonta olisi saatu jo toimintakuntoon. Pankki on ymmärtää sen, että näitä sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti ja voidaan todeta, että tässä mentiin hieman epävarmoilla vesillä, mutta jos nyt vaikutusten arviointikysymykset ja liittyvät ongelmat haluaisin esiin nostaa, niin ehkä näitä todellakin tarvittaisiin, kun halutaan saattaa päätöksen ja myöskin päätöslauselma sen sijaan, että tarkastellaan sellaisia elementtejä, joilla pyritään vakautukseen. Pankkiunioni varmistaa tällaisen yhtenäisen soveltamisen vuoden 2014 lopulta asti on ollut yhteisiä menettelyjä, esimerkiksi yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, yhteinen valvontamekanismi ja muut, jotka ovat sattu astumaan voimaan SVRDkin tämän vuoden alusta alkaen. Ja näin ollen on huomioitu nämä kaksi vaihetta ja niin kuin totesin, eh, tämä koostuu juuri eh, tästä eh, talletussuojajärjestelmästä toisaalta kriisiratkaisumekanismista. Ja tässä yhteydessä kannattaa muistaa myöskin se, että tämä kolmas pilari, talletussuojajärjestelmä, jo neuvosto, mutta myöskin komissio eh, lupasivat nämä toteuttaa. Ja edellinen eh, puheenjohtaja ihan julkisesti eh, totesi Financial Times-lehdessä, että pankki unionin tulisi mukaan tällainen EU-laajuinen talletussuojajärjestelmä. Ja sitten puheenjohtajan raportissa tässä lausunnossa nimenomaan todettiin, että se on täysimääräisen pankkiunionin kolmas pilari. Sehän koostuu kolmesta pilarista kaiken kaikkiaan, eikä tästä varmasti enää keskustelua tarvitse käydä. Olisi tärkeää, että nyt niin nopeasti kuin mahdollista mentäisiin eteenpäin tähän seuraavaan vaiheeseen, sillä soveltaminen on vain osa näitä elementtejä eh, ja kaikki nämä tulee hoitaa ennen kuin pankkiunioni varsinaisesti voi toteuttaa kaiken sen, mitä siltä odotetaan. Pankkiunihan päättiin perustaa eh, talouskriisin jälkimainingeissa, mutta eh, kriisin jälkeisessä tilanteessa kuitenkin Yhdysvalloissa meneteltiin sitä, että ensivaiheessa lähdettiin liikkeelle talletussuojajärjestelmästä. Sitten nämä vakautuselementit, ne ovat todella tärkeitä, niitä tarvitaan. Ja, äh, erittäin tärkeää, että sellaisia menettelyjä esitän, jotka tukevat tätä yhteistä maksuosuudet tässä eh, rahastossa, kun tarkastellaan sen alkuvaihetta, niin jota eh, eh, puuttuu, vaikka lupaus tälle tehtiin jo vuonna 2010, ja tärkeää olisi tässä asiassa edetä niin pian kuin mahdollista. Ja nyt vetoaisin kollegoihin että kun olemme olleet aktiivisia muuten ja valiokunta on ollut aktiivinen, niin kun on tarkasteltu kokonaisuudessaan pankkiunionin perustamista, niin nyt ei saisi antaa sellaista vaikutelmaa ikään kuin voitaisiin hieman huilata. Neuvosto on painottanut eh, sitä, että tässä todellakin on kyse ongelmasta eh, liittyen tähän komission esitykseen. Ja itse pidän tätä komission ehdotusta hyvänä, vaikka se ei ihan ole sellainen kuin alun perin luvattiin, mutta muodostaa kuitenkin hyvän pohjan työskentelylle. Ja tässä tulisi kahteen seikan kiinnittää huomiota. Ensinnäkin aikatauluun. Olisi syytä hieman tiivistää työskentelyä tätä aikataulua ehdotettu aikataulu ei ole riittävän hyvä ja kunnianhimoinen mielestäni. Ja sitten eh, lopullinen visio siitä, mihin halutaan päätyä ja päästä. On ihan selvää, että tällainen vakauttava elementti tarvitaan eh, näiden kahden lisäksi. Eli tällainen vakauttava elementti tarvitaan ja meidän tulisi sitten valmistautua yksityiskohtia sen suhteen tarkastelemaan mahdollisimman nopeasti, jottei neuvosto saa johtoroolia koska me olemme tähänkin saakka olleet hyvin keskittyneitä ja aktiivisia tässä asiassa. Ja tärkeää olisi, että saataisiin tällainen e, selkeä talletussa menettely 100 000 euroa. Tässä nimenomaan puhutaan kansalaisten kannalta tärkeästä asiasta. Eli tämä toisi ainakin jonkin verran vakautta näille markkinoille. Many thanks, uh, Mr. Chairman. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kiitoksia erityisesti esittelijälle Esterille. että äh, erittäin hyvän alustuksen tähän. Haluaisin kiittää myös erittäin hyvästä aikataulusta. Meillä oli ensimmäinen tapaaminen. Otamme kovasti yhteistyötä äh, kaikkien varjoesittelijöiden kesken. ECR on rakentava tässä asiassa. Me keskustelemme asiantuntijoiden, sidosryhmien ja muiden kanssa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Siihen tarvitaan kovasti kovaa työtä. Haluaisin nyt tässä keskustelussa määritellä vähän yleisempiä ECR-ryhmän linjoja. ECRlle kaikki aloitteet, joiden tarkoituksena on suojata tallettajia, antaa enemmän rahoitusvakautta, on asia, jota kannattaa tarkastella. Me kaikki olemme nähneet rahoituskriisissä, mitä voi mennä pieleen. Me olemme vieläkään selvinneet nyt tästä. Valtiot ja pankit ovat liiallisen velkaantuneita ja tällä on haitallinen vaikutus talouskasvuumme. Ymmärrän tämän. Öö, ajatuksen tämän eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän takana. On totta, että jotkut kansalliset talletussuojajärjestelmät voivat olla äh, vaarassa, kun on kyse suurista äh, järjestelmä äh, ongelmista. Jokaisen eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän täytyisi johtaa eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän suurempaan vakauteen, mutta myös kaikkien kansallisten järjestelmien vakauteen. Eli tässä ei tar- täytyisi pelkästään siirtää kustannuksia ja riskejä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, koska tämä meidän mielestämme olisi vastuutonta ja silloin minun vaalipiirissäni esimerkiksi sitä ei tuettaisi jos katsotaan äh, vähän tarkemmin tätä ehdotusta, niin tässä ei ole kyllä yhtään äh, kappaletta, joka ei olisi kiistanalainen. Kaikki ovat kiistanalaisia. Jos haluamme luoda talletus suojajärjestelmän äh, pankkitasolla, niin silloin meidän täytyy myös puuttua nykyiseen rahoitusvakauden tilaan, ja komissio ei ole vielä vakuuttanut minua siitä, että kaikki rahoitusalalla on hyvin. Katsotaanpa esimerkiksi, mitä Italiassa tapahtuu. Eikö olisi järkevää? Meidän on käytävä tätä keskustelua, että eikö olisi ehkä järkevää ensin vähentää riskejä sen sijaan, että mennään heti riskin jakamiseen. Mainitsitte tämän äh, myös alustuspuheenvuorossa Siester. Ja äh, nyt jos pyydämme äh, pohjois pankkeja pelastamaan esimerkiksi kreikkalaisia tallettajia, niin silloin meidän täytyy keskustella myös kreikkalaisten talletusten turvasta ylipäätänsä. Paras tapa suojata eurooppalaisia talletuksia on lisätä rahoitus maailman vakautta ja vähentää riskiä sille, että syntyisi voimakas suuri pankkikriisi. Olen samaa mieltä Ester siitä, että kaikkea ei pidä yhdistää kaikkeen, mutta on joitakin suuria kysymyksiä, joihin on vastattava. Paljon on jo tehty rahoitusvakauden lisäämiseksi. Jotkut jopa sanovat, että on liikaa sääntelyä tänä päivänä ja että pankkitoiminnasta on tullut hyvin byrokraattista ja raskasta toimintaa. Lisäksi meillä on epätavanomaisia toimenpiteitä keskuspankkiireilta. Herra Draghi on vierailut tällä useaan otteeseen. Nämä epätavanomaiset toimenpiteet aiheuttavat yhä enemmän riskejä rahoitusvakaudelle. Meidän täytyy avata silmämme tällekin ja siksi, kuten esittelijäkin sanoi, ECR pahoittelee komission valintaa, että ei tehdä uutta täyttä vaikutusten arviointia tai e, että ei ainakaan edes päivitetä vanhaa vaikutusten arviointia. Komissio sitten sanoi, että no, tämä lukee viiden puheenjohtajan raportissa ja me teimme jo vaikutusten arviointia vuonna 2010. Olen e, samaa mieltä joidenkin kollegojen kanssa siitä, että se tosi seikka, että mm, taitosuoja mainitaan viiden puheenjohtajan raportissa, niin eh, se ei kyllä mielestäni tarkoita sitä, että komissio ei voi tehdä eh, työtään. Komissio halusi tehdä parempaa sääntelyä ja vaikutusten arvioinnin tekeminen on tässä erittäin mm, tärkeä, erityisesti kun on tästä asiasta kyse. Toiseksi, kun katsotaan vuoden 2010 kertomusta, niin jos katsotte kohtaa 7.11 tuosta kertomuksesta, jossa puhutaan rajat ylittävästä yhteistyöstä DGSS, niin silloin näette, että siinä on kyse neljästä sivusta. Neljästä sivusta, kun on kyse yli 150 sivun kertomuksesta, joten kyllä komissio on tässä vähän enemmän työtä vielä tehtävänä. Muutamia kysymyksiä tässä lopuksi, jotka, joihin mielestäni pitäisi vastata tällaisessa vaikutusten arvioinnissa ja toivottavasti komissio voisi puuttua näihin asioihin huhtikuussa. Ensinnäkin, millainen vaikutus tällä ehdotuksella on pankkisektoriin ja reaalitalouteen toiseksi, ähm, millaiset äh, viime rahoituskriisin aiheuttamat äh, kustannukset, miten ne äh, käsitellään erityisesti pienissä pankeissa ja kolmanneksi, miten komissio aikoo vähentää moraalikadon ongelmaa. Tässä äh, kolme asiaa, jotka osoittavat, että vielä paljon työtä on tehtävänä. Kuitenkin kiitoksia esittelijälle. Meillä on täysin luottamus teidän lähestymistapaan. Kiitos ensimmäisestä tapaamisesta ja tästä aikataulusta, joka mahdollistaa sen, että voimme ottaa tämän asian hyvin vakavasti ja se antaa tälle asialle sen mielenkiinnon, jonka se ansaitsee. Kiitoksia. Q, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijämme. Kiitän, että voimme jo keskustella tästä aiheesta. Yhdyn joihinkin seikkoihin, jotka ovat tulleet esille ihan nopeasti. Tässä on kyse kolmannesta pilarista pankkiunnossa. Siitä muistettiin viiden puheenjohtajan raportissa. Ei voida valitella voidaan valitella sitä, että jotkut neuvoston päätökset ovat jääneet kuolleeksi kirjaimeksi, jossakin taas toimitaan. Tässä on kyseessä kollektiivinen uskottavuutemme. Haluaisin sanoa, että minulle on tärkeä komission aloiteoikeus tässäkin asiassa, erityisesti nyt, kun komissio tai kovinkaan hyvin kohdella tai se antaa itsellään, itseään kohdalla huonosti. direktiiko hyväksyttiin 2014, voin todeta, että siellä sanotaan, että komission täytyy laatia uusi ehdotus viimeistään heinäkuussa 2019, joten ajo joissa kyllä toimitaan. Sitten itse sisällöstä. Tämä on monimutkainen kysymys. Tätä ei pidä mitenkään peitellä, se ei ole vain poliittisesti herkkä arkaluontoinen kysymys, mutta ennen kaikkea tämän pitäisi meidän tässä johtaa toimimaan. On vaikea siis tietää täsmästi, mitä oikein tarvitaan, kun ajatellaan toimenpiteitä, joihin olemme jo yhtyneet. On tietysti selvää, että kun on luotu yhteinen valvontajärjestelmä, kriisinratkaisujärjestelmä, tämä täydentää näitä kahta muuta luonnollisella tavalla, erityisesti koska meille täällä on tärkeää sisämarkkinoiden olemassaolo, johon liittyy, mikäli mahdollista, mm, rajat ylittävä pääomaliikkuvuus. Sitten modaliteeteista rytmistä, mielestäni tästä voidaan keskustella. Tuli esille, että ei ole tehty vaikutusarviointia. Minun mielestäni täytyy todellakin olla varovainen sen suhteen, mitä tämä tarkoittaa pankkisektorille ja miten voidaan vakuuttaa, kun ajatellaan pankkijärjestelmän monimuotoisuutta Euroopassa, miten voidaan varmistaa, että maksuosuudet ovat tasaisia eivätkä rankaise ketään ja että todellakin annetaan takeet, suoja kaikille säästäjille. tämä pitäisi olla meille kaikille. Nythän on sellainen vaikutelma hiukan, että on tällainen ero pohjoisen etelän välillä Suomesta valitettava, mutta tämä koskee meitä kaikkia. Pitäisi voida taata, että kansalaiset tallettajat saavat asianmukaisen suojan. No tarvitaanko sitten tällaista täyttä vakuutusta, rinnakkaisvakuutusta tai jälleen vakuutusta. Tästä kaikesta pitäisi puhua. Panen merkille erityisesti, että meillä emme ole saaneet vielä kuulla EKPn kantaa, Ne Suomessa, niin kyllä tärkeä kysymys tässä asiassa. Ester teki ihan oikein, kun hän viittasi kuulemisiin. Todellakin me tarvitsemme asiantuntijalausuntoja ja keskustelua heidän kanssaan niin nähdä, missä olosuhteissa voidaan toimia ja edetä asiassa. Sitten tähän liittyvissä liittyviä asioita. Se kaikki tavallaan liittyy toisensa, mutta olen samaa mieltä siitä ajatuksesta, että ehkä pitäisi yrittää pitää kiinni kohtuullisesta toimialasta. Tietysti tapa, millä arvioidaan valtion riskiä, se tietysti jotenkin liittyy tähänkin aiheeseen, josta nyt puhutaan, mutta voitaisiin myös sanoa, että konkurssisäännöt joita pitäisi esimerkiksi käsitellä myös pääomamarkkinaunionin yhteydessä, ovat tärkeitä kysymyksiä. Omalta osaltani korostaisin, niin kuin olen aina todennut muissakin asioissa, kuinka tärkeää on parantaa pankkien hallinnointia. On laadullisia toimenpiteitä, jotka ehkä voivat vähentää riskiä eh, sen, sen sijaan, että vain yksinkertaisesti vähennetään pankkien ja valtioiden välisen yhteyksiä. Aikanaan tein itse Eh, tarkistuksia tässä hengessä. Sitten vielä viimeinen kommentti minulta, joka liittyy tähän miet tämä kansainvälinen ulottuvuus on tässä tärkeää, koska Baselin komitea tekee työtä näissä asioissa. Meidän pitää todellakin pitää silmällä tätä tahoa ja sitä, että lainsäädäntömme sovittuu hyvin tähän globaalin yhteyteen, vaikka tietenkin olemme riippumattomia, kun teemme omia analyysejä. On mukava tehdä laadukkaiden esittelyiden kanssa työtä. Tämä on varsin hyödyllistä ja minun toimistoni on, toimistoni on aina auki mahdollisille keskusteluille. Minu, minulla ei mitään tarkkaa, tarkkoja vaatimuksia aikataulusta, haluaisin teille liikaa viivytellä, mutta että otetaan että tähän tarvittava aika, erityisesti kun joissakin maissa käydään tiivistä julkista keskustelua, pitää pyrkiä rauhoittamaan ihmisiä, käsitellään kaikki asiat, kuullaan kaikkia ryhmiä, koska ajattu, tarkoituksena tässä on vakuuttaa eri tahot asian tärkeydestä. Thank you. Kiitos ja Papadimolis Kue, olkaa hyvä. για τις εισαγωγικές τις παρατηρήσεις. Kiitoksia näistä ensimmäisistä kommenteista. Minä kuuntelin suurella mielenkiinnolla varjoesittelijää, joka tässä edesi minua. Itse yritän kuvailla mahdollisimman yksinkertaisesti oman näkemykseni ja ryhmäni kannan eurooppalainen talletussuojajärjestelmään liittyy monenlaisia vaikeuksia, monenlaisia teknisiä kysymyksiä myös, ja niistä pitää kaikista voida puhua. Mutta ei pidä yhtä seikkaa tässä kuitenkaan unohtaa. Tämä on vain yksi näistä kolmesta pilarista pankkiunionissa – josta on neuvoteltu, josta on päätetty. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kolmas pilari ei etene, jos tämä lykätään maailman tappiin tavallaan, niin siinä tapauksessa on muita riskejä, joita sitten nousee esiin. Silloin ei saada aikaan toivottua vakautta, silloin kaikki kärsivät. Ei vain pankkijärjestelmä, vaan myös kaikki Euroopan kansalaiset kärsivät tilanteesta. Tämän takia minä täysin vastustan sellaista lähestymistapaa, jonka mukaisesti tähän asiaan suhtauduttaisiin niin, että tavallaan asetetaan aset pohjois-etelä-akselle ja nämä maat toisiaan vastaan siis. Tästä on ollenkaan samaa mieltä. En tiedä, ymmärsikö taloustakaan oikein, jonka täällä sanottiin. Joku varjoista ja kuitenkin sanotaan, että kaikki nämä komission ehdotukset pyrkivät suojelemaan Kreikan pankkeja. Minä olen sitä mieltä, että ei komissiota kyllä tästä voida syyttää olen sitä mieltä, että todellakin tarvitaan toimenpiteitä, jotka takaavat ja vahvistavat vakauden ja edistyksen ja pankkijärjestelmän kehityksen, jolla edistetään kasvua ja elpymistä. Pitää olla objektiivinen. Komissiolta meni kolme vuotta tämän ehdotuksen tekemiseen ja kyseinen komission ehdotus, joka minun mielestäni on hyvä pohja keskustelulle, se ei tietenkään ole täydellinen, mutta hyvä pohja keskustelulle kuitenkin on ja siinä äh, puhutaan pitkästä aikajaksosta, kun toteutetaan eri vaiheita käytännössä, jotta sitten lopulta päädytään asian valmistumiseen. Pitää ymmärtää hyvin tässä yksi kysymys. Jos vain y- y- yksi kassapilasta etenee, silloin pankkiunioni ei ole vahvalla pohjalla. En halua puhua liian pitkään. Haluaisin vain sanoa vielä yhden asian teille tässä ensimmäisessä mielipiteen vaihto keskustelussa. Tietenkin toimin nyt varsin yleisellä tasolla vielä Minun mielestäni Euroopan parlamentilla pitää olla aktiivinen, rakentava rooli, kun perustetaan tätä kolmattakin pilaria pankkiunionissa. Ei pidä antaa, ei pidä vain tarkastella, miten asiat komis, neuvostossa etenevät vai tapahtuuko siellä yhtään mitään. Ei pidä toimia niin, että Euroopan parlamentti tyytyy toimimaan Euroopan toimielimenä, joka yrittää vain nähdä, miten asiat etenevät neuvostossa ja sitten päätetään, mitä pitää tehdä. Tähän tarvitaan aikaa ja tämän takia minä sanoinkin, että myös varjoistelun kokouksessa tarvitaan aikaa, jotta kaikki tarvittavat kuulemiset ja konsultaatit voidaan järjestää, että voidaan pureutua kaikkiin eri fasetteihin tässä kysymyksessä. Siis tarvitaan asiantuntijoiden kuulemista, siksi minä puollan sisältörikasta keskustelua, mutta sitä vastaan vastustan täysin sitä, että tämä kysymys palautet tai, tai lykättäisiin loputtomiin johtuen vaikeuksista, joita mukamassa tähän liittyy. Hyvät kollegat, meidän ei pidä toimia tavallaan alakartmenettelyn pohjalta. Joskus edetään varsin nopeasti, jos, jos se hyödyttää. Ja sitten taas muissa kysymyksissä laahustetaan ja pyritään hidastella mahdollisimman paljon. Tässä asiassa meidän pitää nyt ensin keskustella, esitellä näkemyksiä. Me olen tästä samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja mitä suurempi konsensus aikaan saadaan Euroopan parlamentissa, sen parempi, koska silloin myös toimimme tehokkaammin. Thank you. Kiitos. Ja sitten Philip Lambert. Puheenjohtaja. Nyt ensimmäistä kertaa teemme yhteistyötä Esterin kanssa. No edeltäjä siis oli tuttu minulle ja yhteistyö oli hyvä hänen kanssaan, joten uskon, että näin tulee olemaan sinunkin kanssasi johdannossa. Totesit, että tämä on aihe, joka jakaa mielipiteitä ei pelkästään poliittisen ryhmän välillä, vaan myöskin ryhmän sisäisesti. No, ehkä Äh, nyt uskaltaisin sanoa, että tässä kysymyksessä kaikki poliisiperheet ovat äh, yhtenäisiä ja puhun tässä myöskin Saksan vihreiden nimissä, vaikka en saksalainen olekaan. Eli olemme yhtenäisiä sikäli, että katsomme, että kyllä tarvitaan kolmaskin pilari pankkiunionille ja ne, jotka ovat todenneet, että kyseinen pilari on nyt ollut jälkijunassa vähän liian pitkään, <clears throat> yhdyn näihin näkemyksiin. Itsekin olisin toivonut ripeämpää menettelyä, että minkä tälle voi. Ei kannata valitella, mitä on tapahtunut. Kannattaa katsoa nyt tulevaisuuteen. Ja sitten tämä eh, komission ehdotuksen tukeutuva lähestymistapa, niin kuin Dimitrios totesi, minäkin katsoin, että näin kannattaa menetellä. Ehdotus ei ole täydellinen eikä välttämättä sen pohjalla ollut kattavaa eh, vaikutusten arviointi, mutta kun vaikutusten arviointia toteutetaan, eh, on katsottava myöskin, mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Eli jossain vaiheessa vain on mentävä asioissa eteenpäin. Tietysti analyysiä voisi vielä hioa, mutta eh, sitten verukkeella ei kuitenkaan sitten voisi jättää asioita hoitamatta ollenkaan. Ja Ester, niin kuin totesit, Kaikkea ei voi yhdistää, mutta toisaalta pidän tärkeänä sitä ajatusta, että tässä eh, monta asiaa kuitenkin liittyy toisiinsa. Katsoisin, että nämä kaksi asiaa kyllä liittyvät toisiinsa ja meidän on oltava kummankin suhteen riittävän kunnianhimoinen. En tarkoita tällä sitä, että tulee luoda yhteyksiä kaikkeen siihen, mitä tapahtuu tämän lainsäädäntötekstin ulkopuolella, mutta tämän lainsäädäntötekstin sisäisesti ja sisäpuolella katsoisin, että äh, voitaisiin kiinnittää huomiota saman sama pohja, mikä on siellä olemassa Skridaksen kysymyshän on siinä mukana monessakin suhteessa. Ja se, miten sitten nämä kontribuutiot eh, eh, tähän ratkaisurahastoon määritellään, niin rakenteellisesti asia voidaan hoitaa siten, että se toimii ikään kuin kannustimena diversifikaatiolle, kun pankkien esimerkiksi eh, näitä salkkumenettelyä tarkastellaan. Jos riski, portfolio tai tai omaisuus eh, valtion omasta liittyen on eh, hajautettu ympäri Euroopan eikä pelkästään yhteen maahan, niin silloin panos on pienempi, mutta jos on vahvasti suuntautunut yhteen maahan, niin silloin maksaisi enemmän. Eli kun tätä vipua käyttää, niin se ikään kuin toimisi kannustimena tällaiselle diversifikaatiolle, hajauttamiselle. Mutta riskihän eh, liittyy valtioihin. E, se ei ole pelkästään näin, vaan riskiä löytyy kaikkialta ja tulisi hyödyntää tämä mahdollisuus nyt, jos euroalueella pyritään mahdollistamaan tällainen salatusvakuusjärjestelmä, niin voitaisiin sitten e, riskin vähentämisessä mennä e, toisenkin vaiheeseen tämän saman tekstin myötä sen sijaan, että asia hajautetaan jonnekin toisaalle. Eli tässä on kyllä vielä tekemistä. Ja sitten tässä yhteydessä vielä toteaisin, että tähän astinen lainsäädäntö on ollut tällainen, että yksi sopii kaikille melko pitkälti. Eh, ymmärrän kyllä huolet, eh, kun todetaan, että meillä on eh, järjestelmät, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi ja suojaaviksi, emmekä halua, että järjestelmät pyyhkäistään pois tämän talletusvakuusjärjestelmän myötä. Eli halutaan yksi järjestelmä, mutta sitten vähennettäisiin tai alennettaisiin eh, joitain tiettyjä seikkoja ja yhtenäisyyttä täytäntöönpanoon liittyen varsinkin. Ja sitten nämä muutkin kysymykset on vielä otettava tarkasteluun, koska ne ovat tärkeitä ennen kuin voidaan vakuusjärjestelmä saattaa normaalille toimintatasolle, eli jotta eh, on katsottava, että se on kaikissa eri vaiheissaan toimiva. Ja sitten vielä muutama eh, sivuhuomio. Rahoitusjärjestelmä edelleenkin on sellainen, että riskejä löytyy monesta eri kohtaa. Mutta tämä nyt, mitä sanon, kuulostaa ehkä vähän poliittiselta, mutta todellisuudesta se, miksi järjestelmään, rahoitusjärjestelmään ei luoteta riittävästi, eh, johtuu siitä, että koskaan ei onnistuttu hoitamaan pois kaikkea sitä mätää, mikä sen sisällä oli. Ja jos nyt tässä onnistuttaisiin, niin tämä tietysti tarkoittaisi, että joku kantaa myöskin tappiot. Ja oli ikään kuin mm, kapitalismin taapuu, eli että tehdään vääränlaisia bisnespäätöksiä ja sitten tulisi huomioida myöskin tappiotilanteet. Eli kaikki oli hyvin aina, kun voittoa sai niittää, mutta sitten kun pitäisi kohdata tappiot, niin tilanne olikin ihan toisenlainen. No esimerkiksi Irlannissa veronkantajat kyllä kantoivat vastuuta ja näin myöskin eh, Kreikassa. Mutta en tiedä, oliko tällainen veronmaksajien harteille vastuun sälyttäminen järkevää, mutta näin kuitenkin tehtiin. No niin. Jos nyt ajatellaan, että tässä todellakin saadaan aikaan varsinainen kolmas pilari uskottavalla tavalla, ja laajalla enemmistöllä. Ja jos tällainen olisi mahdollista saavuttaa nopeasti, niin minä olisin mukana ilman muuta. Niin olen tässä ihan vakavissani, mutta tiedämme, että tämä ei käytännössä ole helppoa. Jos tuntuu siltä, että aika on meitä vastaan, siksi että nyt on sopimus melkein valmiina, eh, eh, ja tästä yksi vielä tästä puuttuu, niin sitten olisin valmis tähän hyppäykseen. Mutta nyt ollaan eh, kuitenkin poliittisesti vähän tällaisessa blokkitilanteessa. Eli tähän saattaa vielä jokunen aika vierähtää. Eli sinällään on lopamenettelyn kannattaja kyllä, mutta olen toisaalta myöskin realisti, enkä ole varma, onko mahdollista nopeassa aikataulussa saada aikaan sellaista ratkaisumallia, joka saa laajan tuen taakseen. Ja siksi meidän on tämä uskalta tuoda esiin myöskin suhteessa neuvoston. Kiitos. Thank you. Marko Zanni grazie. Kiitoksia ja kiitos myös esittelijälle, koska ensimmäinen tapaaminen oli mielenkiintoinen. Se loi pohjan tälle tärkeälle keskustelulle. En toista tätä, koska tämän sanoivat jo melkein kaikki kollegat, jotka puhuivat ennen minua. Jos haluamme saada aikaan vakautta Euroopan rahoitusjärjestelmän sisällä, niin silloin tämä toimenpide on todella tarpeen ja se on todellinen mm, mm, todellinen merkittävä askel, jotta pankkijärjestelmästä tulisi uskottavampi kansalaisille ja jotta se hyödyttäisi reaalitaloutta. Joten äh, tämä äh, toimenpide on siis tarpeen ja se tulee myös myöhässä. Äh, tänä päivänä meillä on mahdollisuus kun työstämme yhteistä talletussuojajärjestelmää, korjata myös joitakin vääristymiä, joita aikaisemmat Euroopan toimielten hyväksymät lajit ovat aikaansaaneet, jotka vaarantavat rahoitusjärjestelmän vakauden ja jotka menevät toiseen suuntaan kuin mikä alkuperäinen ehdotus oli, nimittäin että Euroopan unionin rahoitusjärjestelmästä tulisi vakaampi kun katsotaan tämän ehdotuksen työstämistä, niin siinä on kaksi suurta ongelmaa. Yksi on ehkä poliittisempi, mutta meidän on kuitenkin se ylitettävä, muuten tulemme jatkuvasti olemaan tämässä epävakaassa järjestelmässä. Ja toinen ongelma on enemminkin tekninen ja toivottavasti siitä pystymme sitten sen suhteen pystymme ymmärtämään paremmin, miten nämä talletussuojajärjestelmät toimivat eri puolilla maailmaa. Me tiedämme, että Euroopan unioni on erilainen eläin kuin muut Meillä on omat erityispiirteemme, meillä on toimielimet, jotka ovat ainutlaatuiset maailmassa. Tässä viittaan erityisesti eh, keskuspankkiimme, Euroopan keskuspankkiin, joten meidän täytyy ottaa huomioon nämä erityispiirteemme, mutta eh, toimenpide, jolla todella halutaan vakauttaa eh, talletukset ja tehdä niistä turvalliset pankkiunionin sisällä. Sen täytyy olla sellainen, että se menee paljon pidemmälle kuin tämä komission ehdotus menee. Talletussuojajärjestelmä, joka perustuu kolmeen askeleeseen, jotka ovat varsin hitaita ja joka astuu voimaan vasta 2024, ei välttämättä ole sitä, mitä me tarvitsemme. Kahdeksan vuotta voi olla varsin pitkä aika tietystä näkökulmasta, hyvin lyhyt aika toisesta, joten aikataulun kannalta meillä ei mielestäni ole näin paljon aikaa hukattavana, joten voimaan astumisen pitäisi aikataulun pitäisi olla tiukempi voimaan astumisen suhteen. Sitten mm, järjestelmän kannalta, jotta saataisiin aikaan uskottava järjestelmä, joka todellakin vakauttaisi rahoitusjärjestelmää, tällainen talletussuoja, jonka järjestävät pelkästään pankit, ei ole toimiva järjestelmä, vaan siinä on paljon puutteita tarvitaan myös vahvojen elinten tuki, kuten muuallakin maailmassa. Yhdysvalloissa talletussuojajärjestelmää tukee budjettikohta, joka siis rahoitetaan julkisesta budjetista. Japanissa on järjestelmä, jossa pankkien panosten lisäksi mukana on keskuspankki ja keskushallinto. Ja tällaisen järjestelmän pohjalta meidän pitäisi työstää. Euroopan keskuspankilla pitäisi tässä talletussuojajärjestelmässä olla päärooli. Kaikenlainen järjestelyt, jossa meillä olisi ainoastaan yksityisen pankkijärjestelmän panos eri pohjalta, oli sitten riskistä, kyse riskistä tai koosta, ei tule toimimaan. Annanpa esimerkin omasta maastani. Minun maassani talletussuojajärjestelmä rahoitetaan pankkien maksuosuuksilla. Katsotaanpa sitten talletussuojajärjestelmän raporttia, niin nähdään, että mm, meillä on valtava määrä talletuksia, joilla on oikeus talletuksiin 500 miljardia ja kuitenkin tämä, tämä talletussuojarahasto kattaa vain 5-6 miljardia, eli tämä ei ole riittävä järjestelmä, jonka takana ei ole voimakasta elintä tässä tapauksessa Euroopan keskuspankki ei tule koskaan toimimaan. Eli minun ja ryhmäni lähestymistapa on sellainen, että meillä pitäisi olla ratkaisu, joka vakauttaa järjestelmän, kuten sanoin, ja joka pystyy parantamaan rahoitusjärjestelmän vääristymät, jotka syntyivät – epätäydellisestä lainsäädännöstä, eh, joka on tehty eh, aikaisemmin ehkä johtuen kriisistä, ehkä johtuen eh, siitä, että oli kiire, mutta tämä asia on nyt korjattava. Thank you. Kiitos. 6-7 sadasta on enemmän kuin yksi prosentti. No tässä nyt puhutaan vähemmästä, mutta silti Eli ei tämä niin huono asia ole, tai riippuu katsantokannasta tietysti. Eteenpäin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja esittelijä. Ottaisin sieltäkin yleisiä ää, näkemyksiä. Olen aika skeptinen tästä tämä edis, suojan suhteen poliittisista syistä, taloudellisista syistä. Poliittisesti sen takia että tällainen järjestelmä on seuraava vaihe kohti yhtenäiseen pankkiunioniin. Me ymmärrämme hyvin, että säännöt ja sitoumukset ovat välttämättömiä, että voidaan säännä pankkisektorille, mutta vieläkään emme ole vakuuttuneita siitä, että jäsenvaltiot pystyvät sovittamaan myös omaa järjestelmänsä ja talletussuojajärjestelmä on on hieno paperilla, mutta se on taas tällainen lisäsiirto unionissa ja sellainen riski, että pohjoiset veronmaksajat auttavat eteläisiä pankkeja sitten ja etelän pankit ovat paljon heikommalla tasolla kuin Pohjois-Euroopassa ja riski, riski siis kohdistuu juuri euro, pohjois-eurooppalaisiin veronmaksajiin. Tämä on tällainen tulosjärjestelmä pohjoista etelään ja minä en halua tällaista uutta tulosiirtoa aikaan. Sen taloudellisesti ajatellen voidaan vedota sen puolesta olisi eurooppalainen talletustakujärjestelmä. Tätä voidaan käsitellä taloudellisesti tai akateemisesti. Voidaan kuvitella, että tällainen toisiin vakuutu, vakautta rahoitusmarkkinoille, mutta tätähän tukevat KUE ja muut vasemmistolaiset ryhmät. Ja se toisi heidän mielestään enemmän turvallisuutta. Tässä kuitenkin moraalikatto tulee jälleen esille suuren pankin kohdalla erityisesti niin kuin kriisin jälkeen tämä tilanne on vain lisääntynyt. Pohjois- suuret pankit voivat kantaa kriisejä riskejä, mutta sitten jäsenvaltiot joutuvat maksamaan, jos joku menee pieleen. Jälleen siis sosialisoidaan ö, tappioita ja yksityistetään voittoja niin kuin aina. Sitten on puhuttu tästä ö, sijoittajasuojasta ja että pankit rahoittavat tämän kaiken itse, mutta jos hiukan ymmärtää tätä asiaa paremmin, niin hyvin näkee, että jos joku menee todella pieleen isossa pankissa, silloin menetykset ovat huomattavia ja silloin tietysti keskuspankki ja veronmaksajat eh, joutuvat sitten ongelman ratkaisijoiksi. tämä talletussuoja 100 000 euroa on täysin mieletöntä jos joku menee todella pieleen ja vikaan, ei, kenellä, ei kukaan voi taata näin suuria summia. Pitäisi sitten painaa vielä enemmän rahaa EKPssä kuin tällä hetkellä. Ja kuka tahansa, jotta voitaisiin maksaa kaikille tämä 100 000 euroa saakka. Tämä aiheuttaisi valtavaa inflaatiota, ja silloin tietysti 100 000 on varsin relatiivista enää siis 100 000 raja on todella sokea toimintaa ja EUn tasolla meidän ei pidä mennä tästä pidemmälle. Ja, koska jatkossakin meillä tulee olemaan rikkaita ja köyhiä, köyhempiä jäsenvaltioita. Haluan tehdä hyvää yhteistyötä esittelyyn varjostoiden kanssa tulevina kuukausina ja käsitellä näitä eri argumentteja mutta voin sanoa suoraan, että olen kyllä aika skeptinen enkä ollenkaan puolla tällaista Euroopan laajuista talletussuojajärjestelmää. Thank you. Uh... Kiitos. Ja sitten Catch the Eye-puheenvuorot. Eli kolme minuuttia per puhuja. Valks ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin kiittää eh, tästä oikein hyvästä alustusta Estelle Langea. 24.11. komissio teki tämän asetusehdotuksensa ja ainakin itse, eh, itselleni se aiheutti hieman epäselvyyttä. 4 plus 1 plus eh, puheenjohtajavaltion raportti joka sitten konsolidoitiin, eh, mutta ei kuitenkaan varsinaista legitiimiyttä se ole saanut parlamentilta tai neuvostolta. Tässä ollaan vasta keskustelun alkuvaiheessa ja lähden liikkeelle pitkälti kysymyspohjaisesti tässä. Ensinnäkin kun muut lainsäätäjät yhdessä komission kanssa tarkistaisivat vuonna 2019 tätä direktiiviä, miten tämä jotain hoitaa ja tämä parempi sääntelyagenda senhän komission prioriteetiksi asettanut, ja että se sisältäisi myös ex-ante-tutkimukset, vaikutustutkimukset, miten tämä hoidettaisiin ennen lainsäädäntöehdotusta ja miten laajamittainen konsultaatio hoidettaisiin ja sitten parempi sääntelyagenda, eh, miten se huomioidaan edisyhteydessä. Ja kysyisin, miksi tässä asetusehdotuksessaan komissio haluaa toimia nyt juuri näin kiireellisesti. Ja kysyisin vielä, eikö komissiolla olisi kiireellisempiä asioita, kun esimerkiksi eh, ajateltaisiin, että jo hyväksyttävät eh, lainsäädäntöhankinta, niin todellakin saatettaisiin päätökseen myös käytännössä, kuten PRD-direktiivi. Eli näissä on vielä puutteita, kuten tiedämme. Ehkä komission olisi syytä pitää huoli siitä, että kansalliset talletusvakuusjärjestelmät saadaan hoidettua mahdollisimman hyvin ja nopeasti, jotta moraalikatotilannetta ei pääse syntymään. Eikö tämä olisi kiireellisempää? Ja ylipäätään tämä 8 prosentin eh, minimivaatimus ja toisaalta sitten eh, kaikkien eh, velallisten samanarvoinen kohtelu. Ja kysyisin vielä, onko mahdollista, että komissio ei kiinnitä huomiota lainkaan siihen, että jotkut vaativat edistä, mutta toisaalta haluavat sitten poiketa joistain menettelyistä, eh, miten tämä käy yhteen. Ja entäpä se, että eh, monia pankkeja edelleenkin rasittavat nämä vanhat velkataakat. Ja monesti sitten eh, näissä on investointeja liiallisessa määrin valtioiden valkakirjojen muodossa, kun taseita tarkastellaan. Riskin vähentäminen ehkä komission olisi syytä kiinnittää siihen ensi vaiheessa erityistä huomiota. Eli jos puhutaan pankkiunionin toteuttamisesta, niin olisi tärkeää, että jo aikaan saadut lains, lait katsottaisiin kunnolla täytäntöön pannuiksi, koska mikään rakennelma ei pysy pystyssä, jos sitä ei kunnolla sementoida olemassa olevien määräysten myötä. Eli tämä eh, riski, vastuukantokysymys, sen tarkastelun tulisi vielä palata, riskiä ylipäätään alentaa vielä. Ja komissiohan itsekin totesi, että se tulee ehdottamaan välineitä riskin vähentämiseksi. Tämä ehdotus jos siinä eh, näin pystytään etenemään, niin uskoisin, että muissakin kysymyksissä tulee voida olla mahdollista edetä ihan yhtä rivakkaan tahtiin. Kiitos. Thank you. Kiitos, Markus Ferber. Paljon kiitoksia. Kyllähän tässä paljon on jo sanottukin, siksipä minä voin yrittää puhua varsin lyhyesti Ensinnäkin olen kyllä yllättynyt siitä, että komissio sanoo, että vaikutusten arviointia ei tarvita, koska vuonna 2010 on jo sellainen tehty. Jos minä katson minun kalenteriini ja jos en ole nyt lukenut väärin, niin huomaan, että olemme vuodessa 2016. Ja viimeisenä kuutena vuotena on, ovat monet asiat muuttuneet, joita ei ole otettu huomioon vuoden 2010 vaikutusten arvioinnissa eikä myöskään kaikkia yksityiskohtaisia ehdotuksia, jotka tässä edis, ehdotuksessa etis, tässä e, e tässä ITIS, tässä I tarkoittaa insurancea, eli tässä vain väliaikaisesti voidaan puhua tällaisesta vakuutusjärjestelmästä. Pitkällä aikavälillä tänään ei pitäisi olla mikään vakuutusjärjestelmä, vaan takuujärjestelmä, yhtenäinen keskitetty eurooppalainen järjestelmä. Mm, siksipä pidän tätä termiäkin jo vääränä, mikä komissio on ehdotukselleen valinnut, jota se puhuu tässä lehdistötiedotteessakin enemmän vakuutuksessa kuin mitä, vaikka se onkin ehdottanut jotain aivan muuta, se pitäisi tässä sanoa ja se kyllä nostaa esiin kysymyksiä. Toinen asia, jos tämä nyt pitäisi olla keskitetty järjestelmä, niin sitten esitän itselleni kysymyksen, että miksei luoda yhtenäistä pelikenttää. Miksi tehdään ero niiden välillä, jotka ovat eurossa, jotka eivät ole vielä eurossa ja jotka eivät koskaan tule olemaan eurossa? Mm jotka voivat sitten välitä 0 prosentin, 0,5, 0,8 välillä, kun taas eurossa olevien voivat ottaa ainoastaan tämä 0,8. Tämä ei ole mikään pysyvä tasa-arvoinen pelikenttä, joka voi olla kestävä. Se johtaa valtaisiin vääristymiin ja siksipä sanon aivan suoraan, että Yhdysvaltojen esimerkki ei tässä toimi. Se on täysin toisenlainen markkina-alue ja siellä on myös yhtenäinen valuutta, joten tämä kysymys ei edes nouse esiin. Kolmas asia, jos tämä halutaan todellakin yhtenäistää kaikkien pankkien kohdalla, niin sitten täytyy nostaa esiin, että tarvitaanko tällaista omaisuuserien laadunarviointia, että ihan tarkkaan tiedetään, mitä näissä pankeissa oikein on sisällä. Nythän se on tehty vain niiden 124 pankin kohdalla, jotka ovat Euroopan keskuspankin valvonnassa. Sehän täytyisi nyt sitten tehdä kaikkien yli 8000 pankin kohdalla. Halutaanko se todellakin tehdä? Ja sitten nouseisiin kysymys, tulemme siitä huomenna keskustelua komission jäsen Vestagerin kanssa. Äh, ennakointi verrattuna verrattuna mm, purkaminen. Voidaanko tätä ennaltaehkäisyä tehdä ainoastaan sitten tiettyjen järjestelmien kautta. Tätä minä en oikein voi ymmärtää. Tässä on paljon kysymyksiä, vähän vastauksia, eli komissiolta on saatava vielä paljon enemmän tietoja tässä vaiheessa. Minä olen sitä mieltä, että nykyiset oikeuspuutteet ovat riittävät, jos komissio varmistaisi, että kaikki jäsenvaltiot panisivat täytäntöön säädökset, joista on päätetty, että täyttäisivät kansalliset kirstunsa. Jos me sitten katsoisimme tätä, niin se olisi mielestäni kyllä ihan riittävän. Thank you, Miss Hona. Hona Fernandes, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Totta, että tässä keskustelussa on lähes jo tullut kaikki esille tästä ehdotuksesta luoda äh, talletussuojajärjestelmä Eurooppaan EU-hun mielestäni aikataulu, jonka, joka ehdotuksessa tehdään mukaan lukien aikataulu käsittelylle. Tätä pitäisi kaikkea nopeuttaa, koska todellakin pankkiunionilla on edelläkin vakavia ongelmia. Olemme tämän nähneet viime viikkoina rahoitusepävakaudesta on kärsitty ja pitäisi edistyä mahdollisimman nopeasti ja täydentää tämä koko rakennelma. Se on välttämätöntä joka tapauksessa. Haluaisin ottaa esille yhden kysymyksen, joka on kyllä täällä väikkynyt tässä keskustelussa, nimittäin tarve tarkistaa juridista puolta. Äh, mm, valtion velassa riskikysymyksenä. Tässä asiassa meidän pitäisi keskittyä Baselin menettelytapaan. Ei ole mitään järkeä siinä, että globalisaadus globalisoidussa järjestelmässä on näin erilaisia järjestelmiä. Olisi vielä pahempi, jos EU:ssa olisi pankkeja pankkiunionissa, joilla on tasellaan valtion velka ja niitä kohdeltaisiin eri tavalla EKPstä. Kuitenkin markkinat ovat yhteiset. Tämä on vastoin pääomamarkkinaunionia, samoin se olisi vastoin eh, euroalueen yhdentämistarkoituksen varten. Sitten mitä tulee pääomatarpeisiin ja niin edelleen. Minun on vaikea ymmärtää näitä väitteitä. Sitten on kaksi maata, jotka ovat, ovat, eivät ole maksaneet velkojaan Kreikka ja Saksa. Ja pitäisi pystyä laskemaan, minkälaisia ö, velan maksamatta jättämisriskejä on, kun joka tapauksessa jos puhun nopeasti, koska aika on vähän, mutta varmastikin voitaisiin enemmänkin tehdä, jotta vähennettäisiin riskejä rahoituslaitoksissa ja näin voisimme yrittää tehostaa valvonta, yhteistä valvontamekanismia. Tätä kautta voisimme löytää uusia horisontteja. Pankkiviranomaisen voisimme parantaa taseita rahoituslait laitoksessa Baselin komitean mukaisesti, mutta haluaisin käsitellä vielä tätä ykköspilaria, siis tätä valvontaa, joka yhdistäisi tämän kasvu- ja vakaussopimukseen ja lainsäädäntöön koskien finanssipoliittista vakautta ja budjettikuria. Mutta ilman pankkiunionia vaikeuttaa myös finanssipolitiikan toteutumista. Ja jos emme pysty valvomaan jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa, eh, niin paljon kuitenkin keskustelemme asiasta, ei ole mitään järkeä puhua julkisesta velasta. Mielestäni tämä pitäisi liittyä joko eurojoukkolainoihin tai yhteiseen velanottamiseen Euroopassa. Meillä on syntynyt valtavasti velkaa jo tämän kriisin aikana ja tämä on mielestäni jossain määrin kaikkien vastuulla tai syytä, että näin tilanne on muuttunut. Joo, Pablo Salva. Salva, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa kollegojen kanssa. Ottaisin vielä esille joitakin kysymyksiä, joita pidän tärkeinä. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Tämä on poleminen aihe, mutta mietintö on suoraan on todella tärkeä. Ehkä ja enemmän kuin tärkeä välttämätön olen siis hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että tarvitaan tätä kolmatta pilaria pankkiunionin yhteistä talletussuojajärjestelmää muutoin pankkiunionin ja tavallaan rammaksi. Luotan tässä täysin esittelyyn. Olen varma, että hän tulee tekemään hienoa työtä mietinnössä, joka ei suinkaan ole helppo. On ilmeistä, että meidän pitää keskittää riskejä, ei voi muuten toimia, mutta sekin on selvää, että tämä kysymys on poleminen ja se synnyttää epävarmuutta. Monet kollegat jäsenvaltiot ovat puhuneet tästä ja on selvää, että ei voida mm, yhdistää riskejä ilman mitään vastapuolta. Ja vielä lopuksi, emme voi yhdistää kaikkea kaikkeen. Jos näin teemme, silloin syntyy riski siitä, että loppujen lopuksi emme tee yhtään mitään tai emme etene yhtään missään. Näin ollen minä tuen tässä esittelijää, korostan, uskon, että olemme nyt varsin hyvissä käsissä, kun hän tätä työtä johtaa. Excellent. Um, Hienoa. Aridis. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Katsoisin, että keskustelu, eh, jota tässä käydään, ei liity pelkästään talletusvakuusjärjestelmään. Me emme teknisiä kysymyksiä nyt tässä voi ratkaista – Tämä on vasta ensimmäinen keskustelukerta. Mutta kun tästä pankkiunionista ja talletusvakuusjärjestelmästä keskustellaan, niin on tärkeää, että ymmärretään, että puhutaan muustakin kuin pankkiunionissa, kun tätä keskustelua käydään. Ymmärtääkseni tarkoitus on luoda yhteiset säännöt, mutta niiden tulee olla sitten riittävän eriytettyjä. Esimerkiksi pankkiunioni ilman kolmatta pilaria ja ei pelkästään keskeneräiseksi, vaan siitä tulee liian puolueellinen. Ja tästä voin antaa muutaman esimerkin. Muutaman esimerkin siitä, että näin todellakin on. Euroopan keskuspankki on ollut aiheesta niin selkeä sanainen kuin vain mahdollista. Todennut, että ilman tätä kolmatta pilaria pankkiunioni ei olisi reilu eh, sijoittajia säästäjä kohtaan, koska niitä ei samalla tavalla kohdella. Ja se on välillisesti myöskin diskriminoiva siksi, että yksityisiä pankkeja ei kohdella samalla tavoin. Kaikilla ei ole samaa lähtökohtaa ja näin ollen eh, kaikki eivät ole samassa kilpailutilanteessa. Esimerkiksi jos ajatellaan eh, laita-alueiden eh, yksityistä pankkia, joka joutuu kilpailemaan vaikkapa Saksassa sijaitsevan pankin kanssa. Ja eri hallitukset ovat takajina ja tämä jo välillisesti luo epäreilun kilpailutilanteen. Muistan, kun puolitoista vuotta sitten nimitettiin komission jäsenet, muistaakseni tuolloin ei käyty keskustelua siitä, otettaisiko käyttöön talletusten vakuusjärjestelmä, vaan kysymys oli yksinkertainen, se kuului milloin näin tehdään. Nyt vaikuttaa siltä ikään kuin jotkut olisivat muuttaneet mieltään. Ja sen osalta tietysti ymmärrämme nämä erot, mutta e, silloin pointtina ei ollut koskaan poistaminen, vaan laajentaminen, ja näinhän tehtiinkin. Ja yksi kysymys kannattaa myöskin esittää, eli kysymys, joka liittyy moraalikattoon. Se on hyvin perusteltu ja ymmärrettävä kysymys mutta juuri tämän vuoksi on olemassa ensimmäinen ja toinen pilari. Ja sitten kolmas pilari, jotta tämä moraalikato asia myöskin tulee huomioiduksi. Jos moraalikatoa katsotaan ei olevaksi, mutta talletusten valkuusjärjestelmä olisi, niin silloin äm, tätä ehkä toivottaisi, koska tässä tällä on jonkinlainen rajaava, rajoittava vaikutus. Kiitos. Thank you. Ja Danuta Hybner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun Elisa kysyi miksi, niin äh, on aivan selvää, että äh, äh, jäsenvaltioiden muodollinen sitoutuminen talletussuojajärjestelmään on, mutta pankkiunioni, mutta tässä on rationaalinen tausta. Pitäisi olla sellainen talletussuojajärjestelmä, että voidaan valvoa näitä pankkeja, jotka ovat valvonnan alaisena. Tämä on siis pankkiunionin täydentämistä, mutta kansallisia talletussuojajärjestelmiä on suojattava suuria systeemisiä tapahtumia vastaan, jotka eivät olisi, jossa kansalliset talletussuojajärjestelmät eivät olisi riittäviä, siksi kansalliset talletussuojajärjestelmät voivat muuttua maksukyvyttömyyksiä. Tiedämme sen kokemuksesta, ja siksi vakuutuksen tarjoaminen tällaisia järjestelmäriskejä vastaan on tarpeen. Toinen asia on se, että kun katsomme rajat ylittäviä pankkeja, joilla on tytäryhtiöitä, näemme, että tytäryhtiöillä osallistuvat isäntämaan kansallisiin talletussuojajärjestelmiin. Eli jos suuri rajat ylittävä pankki kaatuu, niin silloin eh, kansallisten palautusjärjestelmien olisi maksettava, joten tämä osoittaa, että meillä on jo taakanjakoa rajat ylittävissä pankeissa. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluan nostaa esiin, se liittyy tähän riskin vähentämiseen tai riskin jakamiseen. Mm, tämä on hyvin monimutkainen asia mikä voi ajatella, että ensin vähennämme riskin nollaan tai mikä ikinä taso onkaan tarpeellinen ja sitten vasta voimme ryhtyä eh, rakentamaan riskin jakojärjestelmää. Eh, se, mitä Philip Lambert sanoi, siinä oli hyvin paljon eh, hyviä asioita mukana. Meidän täytyy katsoa asiaa niin, että nämä kaksi mekanismia vahvistavat toisiaan ja meidän täytyisi rinnakkain rakentaa sekä tätä riskin vähentämis- että riskin jakamismekanismia. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Maria. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για το ευρωπαϊκό... Tämä keskustelu on ollut varsin mielenkiintoinen tästä eurooppalaista järjestelmästä katsoisin, että tässä asiassa on syytä edetä. Tarvitaan järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että todellakin, jos pankki kaatuu, tallettajan säästöt ovat turvassa. Ja toisaalta tiettyyn summaan saakka on oikeutettu korvauksiin. Ja tämä myöskin mahdollistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden Tähän liittyy kuitenkin ainoastaan seuraavallinen kysymys. On katsottava, miten toimia, jotta pankit eivät kaatuisi ja jotta tämän tyyppistä menettelyä ei tarvita, mutta vahvistettua valvontajärjestelmää kyllä tarvitaan. Varsinkin jos on tase ongelmia joillain pankeilla tai jos pankit ovat esimerkiksi tietyillä menettelyillä käyttäneet johdannaisia. Το επόμενο θέμα βεβαίως αφορά την ίδια την Ελλάδα. Διότι... Tietenkin tämä kysymys koskee myös Kreikkaa, koska Kreikassa, jotta voitaisiin taata talletukset, silloin pankkijärjestelmän pitäisi voida myös toimia. Pankkien pääomittaminen on liittynyt todella rankoihin toimenpiteisiin. On ollut tämä muistio ja toimenpiteet, jotka ovat laskeneet eläkkeitä ja palkkoja on solidari- sosialisoitu tappiot ja Kreikan kanssa ja veromaksut ovat joutuneet sitten tämän kaiken maksamaan, joten varsin äh, rankka kuuri Kreikalle, mutta tällä hetkellä pääongelma Kreikassa on, niin kuin sanon, siis herra Blum, hän tällä hetkellä sitten vieraili, ja on näitä järjestämättömiä lainoja ja kolmas Troikan muistio ja se, mitä Dasselblom vaativat. Näitä myytiin sitten muualle, näitä järjestämättömiä, järjestämättömiä velkoja. Miksei käytetä sitten samaa ratkaisua kuin Italiassa? Raakihan tuki tätä asiaa juuri täällä. Tässä on järjestelmä, voidaan antaa pank- äh, mm, EKP voisi antaa takkeita Kreikalle. Esitin tämän kysymyksen Dyssel Blumille, hän ei vastannut siihen. Hän vain pesi kätensä niin kuin Pontus Pilatus. Ja kysyin samaa myös Draagilta, koska täytyy kohdella yhtä lailla lainanottajia Italiassa ja Kreikassa – niin se, mitä Italiassa tapahtuu, sen EKP on hyväksynyt ja tästä Raki puhuikin ja minun mielestäni voitaisiin antaa sama vastaus myös NFL-laitokselle Kreikassa niin, että ihmiset eivät menettäisi kotejaan. Näin ollen puheenjohtaja haluaisin vielä lopuksi sanoa, että on monia kysymyksiä, jotka ovat ilmassa ja niistä voidaan tietysti keskustella yksityiskohtaisemmin jatkossa, olen joka tapauksessa sitä mieltä, että tämä keskustelu tulee olemaan mielenkiintoista, mutta meidän pitää myös ryhtyä vakaviin toimenpiteisiin, että saadaan todellinen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä aikaiseksi. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Michael Toirer. Ja, vielen Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat keskustelu on todellakin erittäin mielenkiintoinen. Jännittävää on se, ja uskon, että tästä ollaan laajalti yhtä mieltä, että haluamme tehdä kaikkemme, jotta pankkialan vakaus Euroopassa varmistettaisiin. Toisaalta minä kysyn kyllä itseltäni tässä yhteydessä, että ovatko nämä toimenpiteet, joista nyt keskustelen, nimittäin talletussuojan yhdistäminen, onko se tarpeen ja onko se oikea järjestelmä, jos katsomme pankkien epävakauden syitä, osassa Eurooppaa, niin silloin varsin pian tulemme siihen suureen ongelmaan, että pankkien taseissa on paljon valtionvelkakirjoja ja äh, talletussuojan yhdistämisellä äh, siihen ei voi reagoida, vaan sillä tavoin, että valtion velkakirjoilla annetaan joku tietty riskitekijä. Tästähän kyllä jo keskusteltiin pankkiunion yhteydessä, siksipä ihmettelen, miksi komissio ei ensin tehnyt tätä ehdotusta tai sitten näiden valtioiden velan purku, miten valtion vajetta voitaisiin vähentää. Ei tämä ole etusijalla, vaan nyt yritetään vastuut yhdistää talletussuojan otettiin hyvin nopeasti esityslistalle ilman, että esitetään oikeat syyt tälle. Vähän vaikutelma on, että tässä on pientä paniikkia taustalla, koska kysymys kuuluu, että mitä on tapahtunut niille toimenpiteille, joista on jo päätetty, nehän pitäisi toteuttaa. Ja nyt olemme kuulleet, että joissain jäsenvaltioissa näitä päätöksiä ei ole vielä toteutettu laisinkaan. Miksi mennään toiseen vaiheeseen, jos ensimmäistä vaihetta ei ole saatettu päätökseen? Miksi sitten päätimme siitä, että kansalliset talletussuojia, kansallisia talletussuojia olisi korotettava. Mm, tähän kysymykseen haluaisin vastauksen komissiolta, muuten olisimme voineet jättää tuon säädöksen tekemättä. Kyllä tätä pitäisi vähän tarkemmin analysoida ja sitten jos kuulee komission asiantuntijoita jossain käytävällä, niin saa kuulla, että no, meillä on se ongelma, että kesk kustassa meillä on likviditeettiä, mutta reuna-alueilla ei. No jos tämä on se ongelma, niin silloin ei ole kyse laisinkaan talletussuojasta, vaan siitä, miten me voimme saada eh, lisää likviditeettiä näihin Euroopan unionin kolkkiin. Ja silloin eh, kysyn itseltäni, että on, eh, annammeko ongelmalle oikean ratkaisun ja nyt haluaisin mennä viimeiseen asiaan, jonka haluaisin nostaa esille. Tänä aamuna minulla oli kunnia olla PK-yritysten interryhmän varapuheenjohtajana ähm, esittelemässä tutkimusta, joka käsitteli äh, pienten ja keskisuurten pankkien sääntelykustannuksia ja meillä on nyt empiiristä todistusaineistoa siitä, että meidän säädöksemme vaikuttavat eri tavoin eri kokoisiin pankkeihin. Kollega Ferber nosti esiin jo tämän kilpailukyky kysymyksen. Mielestäni ennen kuin nopeasti tässä yritämme luoda yhteisen talletussuojajärjestelmän, niin meidän täytyy kyllä tarkkaan analysoida, millainen vaikutus tällä on kilpailuun. Ja annan tästä esimerkin väärin perustein aina väitetään, että meillä täällä Euroopassa on liikaa pankkitoimintaa. Niin, anteeksi, minulta loppuu siis aika. No päätän vaan nopeasti puheenvuoron, en halunnut ylittää puheaikana. Niin, ei meillä ole liikaa pankkitoimintaa, vaan tosi seikka on se, että PK-yritykset hyötyvät pienistä pankeista ja tässä halusin vain viitata tähän kilpailukykykysymykseen. Pyydän anteeksi puheenjohtaja. Peter Simon. Peter Simon. Einleitend. Johdannoksi yhtyin siihen, mitä Ellen puhuja puheenvuorossa aluksi totesi. Meillähän on yksi tavoite, eli haluaisimme vahvistaa pankkiunionia. Ja kysymys kuuluu, miten tähän päästään. Ja siinä sitten on näkemyseroja. Ehkäpä meitä hyödyttäisi se, jos tarkastelisimme tiettyjä perusperiaatteita, joita tarvitaan pankkiunionin vahvistamiseksi. Ensinnäkin emme voi palata siihen, mitä on saavutettu, ja tämä pätee toimintatapaan ja sen suhteen, miten säästöjä suojataan, ja toisaalta myöskin varsinaiseen eh, vakauteen. Mitä sitten tähän toimintamallin ja tapaan tulee, nykyinen lainsäädäntö jo on mahdollistanut asioita, joita ennen ei ole ollut. Eli säästöt eivät ole pelkästään suojatut Paybox-järjestelmän myötä, vaan vaihtoehtona kunnolliselle kriisinratkaisulle on otettu mukaan seikkoja, joita ennen vielä mukaan ja jotka on, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Ensinnäkin eh, varhaisen varoituksen menettely ja sitten eh, pankin oma korvaus ei kolmansien osapuolten ja sitten se, että ei eh, oteta mukaan veronmaksajien mukaan tulla tässä yhteydessä. Eli meidän olisi tärkeää, kun tarkastellaan välineitä, joilla pyritään säästöjä suojaamaan, niin tilannetta ei saa huonontaa. Ja rahastojen käytön, käyttöä tällä tavalla sitten eh, vahingossa ikään kuin tukea. Toisaalta meidän tulee pitää mielessä se, että päästä tavoitteisiin myös niissä maissa, joissa vielä nykyisellään tällaisia säästöturvajärjestelmiä ei ole kovin pitkälle kehitelty. Ne eivät välttämättä eh, toimi tehokkaasti. On tärkeää, että näiden maiden tilannetta vahvistetaan, mutta siten, että se ei millään tavalla vaikuta negatiivisesti eh, muiden maiden järjestelmiin tai siihen, miten kansalaiset kansalaiset näihin maidensa järjestelmiin luottavat. Kukaan ei hyödy tilanteesta, jos euroalueella tilanne muuttuu sellaiseksi, että nyt vakaat maat joutuvat heikompaan asemaan kuin ennen tähän prosessiin menemistä. Ja tähän on syytä kiinnittää riittävää huomiota. Ja parlamentin tulee kiinnittää huomiota myös seuraavaan seikkaan, nimittäin siihen, että ei tapahdu niin kuin mitä kävi kriisin hoito lainsäädännön yhteydessä. Eli paljon asioita siirrettiin tason kaksi hoitovaiheeseen ja parlamentti kritisoi juuri tätä, eli riskipainotus toimijoiden osalta oli asioita ei tuotu esiin riittävän vahvasti. Jos tarkastellaan tätä nykylainsäädäntöehdotusta, niin nyt kaikki hoidetaan tai siirretään kokonaan tasolle kaksi. Ja parlamentti on taas samassa tilanteessa kuin tuolloin. Ja meidän olisi opittava ja päävaatimuksemme tulisi olla se, että tällainen poliittinen prosessi, jossa me olemme täysin mukana, huomioi kaikki kysymykset ja tämä kaiken tasolla yksi, sillä lainsäädäntö vaiheella, jossa me olemme ihan yhtä vahvoina mukana. Kiitos. Thank you. Kiitos. Komission suuntaan esitettiin muutamia kysymyksiä ja ja annan tosiaan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, after this very... Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti tämän mielenkiintoisen ensimmäisen keskustelun jälkeen valiokunnassa. Minulla on kolme asiaa. Ensinnäkin on totta, tämänhetkinen direktiivi vaatii, että komissio uudelleen tarkastelee olemassa olevaa direktiiviä ja tekee tarvittavat ehdotukset 2019 mennessä viimeistään. Me päätimme olla odottamatta niin kauas Komission ehdotus käsittelee puuttuvaa kolmatta pilaria pankkiunionissa. Puuttuva pilari on se, että meillä on yhteinen pankkivalvoja jo toiminnassa. Meillä on yhteinen kriisinratkaisumekanismi pankkeja, jotka vaikeuksessa, mutta ei ole yhteistä talletussuojajärjestelmää kansalaisten, kansalaisten kun pankkeja kaatuu ilman edisiä komissio uskoo, että kielteinen yhteys pankkien ja valtioiden riskin välillä säilyy. Jos pankki tehdään vakaammiksi, tämä tekee pankkijärjestelmästä uskottavamman, vakaamman ja toivomme, että se lisää kansalaisen luottamusta järjestelmään. Toinen kommentti, niin me kuuntelemme erittäin huolella tätä hyvää keskustelua. Tuli monia erinomaisia kommentteja. Meidän täytyy ottaa huomioon pankkisektorille muodostuvat kustannukset. Meidän pitää kysyä itseltämme, miten riskiperusteiset maksuosuudet voivat tähän vaikuttaa. On tullut hyviä kommentteja tarpeesta saada selkeyttä etukäteen näissä asioissa. Meidän täytyy myös tarkastella moraalikadon kaltaisia kysymyksiä. Edisehdotuksessa on turvatakeita, väärinkäytöksiä ja järjestelmä hyötyä vastaan. Tässä vaaditaan, että on olemassa olevat direktiivit ja viimeiset tiedot, jotka komissiot ovat, komissio on saanut, on, että kuusi jäsenvaltiota on jo siirtänyt tautosuojadirektiivit direktiivin jo nyt kansallisen Pitää katsoa näitä vanhoja velkakysymyksiä. Meidän pitää ottaa huomioon hetkisen taltustakujärjestelmät. Meidän pitää varmistaa, että järjestelmät, joita on olemassa joissakin jäsenvaltioissa, niiden pitää jatkossakin voida toimia ja tehdä arvokasta vakauttavaa työtään kyseisissä jäsenvaltioissa. Me teimme parhaamme, jotta tarttuisimme kaikkiin näihin tärkeisiin kysymyksiin ehdotuksessamme. Me toivomme, että pitkän aikavälin täytäntöönpano 2024 tulee myös myötä vaikuttamaan tähän asiaan hyödyllisellä tavalla. To- kolmas kommenttimme on, että komissio on täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että edissä on kysymyksessä riskinjako. Edissä on kysymys yh- ja yhteinen, tässä on riskinjako myös yhteinen mm, Mm, backstop-järjestely, varojärjestely. Tähän tarvitaan sitten tietysti ohessa myös myöskin vähennystoimia. Komission tiedonanto, joka hyväksyttiin edisehdotuksen kanssa, selkeästi osoittaa, että meidän pitää edetä eteenpäin esimerkiksi äh, äh, maksukyvyttömyyssäännöissä, äh, kokonaistappioiden kantokyvyssä ja niin edelleen neuvostopuheenjohtaja etenee kunnianhimoisesti. Ymmärtääkseni he tarkastelevat yleistä lähestymistapaa jo kesäkuussa. Komissio odottaa, että voi tehdä hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa tällä välin. Kiitoksia. Thank you. I... Kiitoksia. Oletan, Näistä komissio odottaa neuvostoa ilman, että sitä on haittaa komission aloiteoikeelle esittelijä. Kiitoksia, kiitoksia kollegoille, mm, kiitoksia myös komissiolle. Meidän oman työmme aikataulusta minä huomasin, että suuri tuki tälle aikataululle, jonka hyväksymme paitsi yhdeksi ryhmä, mutta sen tiesimme jo, on hyvä tasapaino sen välillä, että otetaan riittävästi aikaa, että asiat tehdään kunnolla, mutta ei myöskään hukata aikaa, jos se vaan pystytään välttämään. Useita hyvin relevantteja huomautuksia tehtiin. No niin, askel taakse, askeleen taaksepäin saa sen vaikutelman, kun kuulee joitakin äh, kollegoita, että talletuksille ei ole takuita tällä hetkellä. On kyllä rajoja sille, mitä kansallinen järjestelmä pystyy tekemään, mutta mm, äh, keskiverto kansalainen on kiinnostunut siitä, että hänen säästönsä ovat äh, suojattuna. Kansallinen järjestelmä ei tee sitä ehkä täydellisesti, mutta meidän pitäisi myöskään esittää, että meillä ei olisi mitään tällä hetkellä. Ja ensimmäinen varhaisessa vaiheessa järjestelmä, joka antaa likviditeettitukea, voisi tässä toimia. Monet kollegat nostivat esiin kysymyksen, että millaisia välineitä me tarvitsemme, jotta voisimme saada aikaan vielä paremmat takuut kansalaisille. Se on avoin kysymys ja IDIS on hyvin laaja ehdotus tässä mielessä. Se, mikä mielestäni oli tärkeää, oli useampien kollegoiden kommentti, jotka sanoivat, että meidän on varmistettava, että kaikki Mm, maat ja kansalliset järjestelmät ovat tämän jälkeen vahvempia. Minä haluaisin varoittaa siitä. Useat ihmiset vertaavat tätä Yhdysvaltoihin, mutta Yhdysvallat eivät ole EU. Me olemme e, rakennelma, jossa on kansalliset tasot ja Euroopan taso. Tavallaan meitä ei voi verrata mihinkään muuhun. Jos EDIS nähdään äh, välineenä, jossa yritetään siirtää äh, vastuuta kansalliselta tasolta pelkästään EUn tasolle, niin se ei tule toimimaan. Joten meidän tehtävämme on varmistaa, että miten vastuu otetaan äh, kansallisella tasolla ja myös EUn tasolla. Ei joko tai, koska jos ryhdymme siihen, niin se ei tule toimimaan. No sitten haluaisin selventää tämän kommenttiani sekoittamisesta. Useammat ryhmät palasivat tähän asiaan ja olin hyvin iloinen kuullessani elementtejä, kuten insolvenssilaki. Useammat ryhmät sanoivat tämän. Se on myös komission tiedonannossa, että meidän on puututtava tähän eroon lainsäädäntöehdotuksen ja vain tiedonannon välillä – sitten useampi kollega myöskin nosti esiin tämä valtionvelkariskin ja nämä MPL, jotka eivät ole tässä komission tiedonannossa. Meidän pitäisi puuttua niihin, ne ovat ikään kuin hepoholohuoneessa. Ja sitten mm, Danuta mm, sanoi, meillä on sama kokemus. Miten sinä tämä sanoitkin? Sinä olit itse yllättynyt siitä, että olit samaa mieltä Philip Lambertin kanssa. Hän on ehkä nyt vanhempi ja viisaampi, kun hänestä on tullut isä, Mutta itse asiassa minäkin olin monista asioista samaa mieltä hänen kanssaan. Yksi niistä oli se, että miten voisimme riskin vähentämisen oikeudellisesti linkittää tähän iidikseen. Ja sitten toinen kommentti, joka liittyi riskin painottamisesta, kun on kyse panoksesta tähän äh, rahastoon. Markus Ferberin äh, kommentit äh, in, out ja maybe, eli ne, jotka ovat mukana, jotka eivät ole ja jotka ehkä ovat, ne, jotka ovat eu valvonnassa ja ne, jotka ovat kansallisessa valvonnassa. Tämä on kysymys, joka meidän pitäisi selvittää vähän paremmin ja Peter Simon Kovasti arvostan kokemustasi tässä asiassa ja kommenttisi näistä delegoiduista ja täytäntöönpanosäännöksistä versus siihen, että se, että on tällaisia ydinelementtejä lainsäädäntöön kirjattuna myöskin riskistä. Ja hyvin ymmärsin äh, varoituksesi, että me emme saa toistaa virheitä, jotka voimme nyt välttää. Ja teen kovasti yhteistyötä kanssanne mielelläni ja äh, jatkamme tätä työtä. I think. Kiitos oikein paljon. Keskustelu oli oikein mielenkiintoinen mielestäni. Ja selvää on, että tähän asiaan on kiinnitettävä vielä lähempää huomiota. Mutta varsin mielenkiintoisia seikkoja täällä esiin nostettiin ja ainakin osaan niistä vielä palataan myöhemmin. Minun itseni on hieman hankala ymmärtää sitä, miten riskin vähennys voidaan eh, nostaa esiin, jos pankkien pääomaa lisätään, mutta ei mahdollisuutta tälle velalle, koska jos eh, valtio virheen, niin silloinhan se koskee pankkiin riippumatta siitä, onko sillä 25 vai 30 prosenttia tästä. Eli kynnyksen muuttaminen ei sinällään muuta sitä, että jos valtiolla on ongelmia, niin syntyy näitä vakausongelmia. Jorge Fernandez tietysti nosti esiin asian, jota tulee vielä keskustella, josta tulee keskustella laajemmin. Mutta varmasti saadaan tasapainon esitys tästä liittyen tähän pankkiunionin esitykseen. mutta tästäkin on vielä keskusteltava mm, niin kuin monesta kysymyksestä, eh, joka tässä ensimmäisen kierroksen yhteydessä nousi esiin. Ja 7. päivä huhtikuuta on sitten toinen mahdollisuus keskustella heistä ja sitten julkinen 23.24. toukokuuta ja 26. syyskuuta sitten luonnoskäsittelyssä ja 6.10. Eh, tarkistusjättöaika. ja Minun on todettava omalta osaltani, että 26. ja 60. tarkistusten jättäminen tässä on melko tiukka määräaika, koska näinkin tärkeästä aiheesta on kyse. No en nyt halua tästä käydä keskustelua, tähän päätätte, mutta kyllä voidaan tätä päivämääräasiaa vielä tarkastella, koska tämä aikataulutus ei tarkistusten osalta tunnu oikein realistiselta, koska niitähän halutaan valmistella huolella. Mutta eh, tästä ei tarvitse vielä mitään lopullista sanoa täällä tänään. Eli voidaan nyt päättää tähän asiasta käyty keskustelu. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille ja voimme sitten mennä asioissa eteenpäin. Ferberin esi- tai mietintö on seuraavakin, eli tai kaksikin itse asiassa, eli teiltä paljon materiaalia tänään. As you know, we have kaksi mietintöä ensinnäkin direktiivin ja toisaalta sitten asetuksen eh, muuttaminen. Esittelee varmasti kertoo, miksi näin ja mistä tässä on kyse. Kuten tiedätte, päätettiin, että tässä tällaista yksinkertaista Ja sitten tässä on myöskin eh, tarkistusesitys, mutta nyt sitten anna Markukselle mahdollisuuden esitellä tämän ehdotuksen. Olepa hyvä. Kiitoksia hyvät kollegat. Itse asiassa minä halusin päästä eroon tästä MIFID-aiheesta viime vuoden lopulla. Ja niinhän meidän aikataulummekin oli suunniteltu, mutta komissio ei ole vieläkään esitellyt kaikkia delegoituja säädöksiä, näitähän me vielä odotamme. Eikä meillä myöskään ole näitä teknisiä standardeja, täytäntöönpanostandardeja, säätelystandardeja, joita meillä myöskin pitäisi käsitellä. Ja sittenhän meillä viime vuoden lokakuussa Äh, oli tieto siitä, että mahdollisesti äh, on äh, lykkäystä Mifidin ja Mifirin täytäntöönpanossa. Kyllä minä olen nyt vähän yllättynyt, että kesti neljä kuukautta ennen kuin komissio tämän kattavan lainsäädäntöehdotuksen on voinut meille esitellä. Minua harmittaa, että on kulunut vielä näin paljon aikaa. Minä toivoisin, että mm, saisimme tämän vähän nopeammin käsiteltyä, niin vähän heti kun sain tämän komission ehdotuksen, niin minä ryhdyin mietintöluonnosta kirjoittamaan ja se on jo tänä päivänä teillä edessänne, eli voimme toimia nopeamminkin, jos vain haluaa kovasti. Ja kaikkien kollegoiden eduksi haluan sanoa, että vaikka meillä on ongelmia MIFIDin ja MIFIRin aikataulun suhteen, niin parlamentti ei koskaan ole ollut se ongelma, vaan ongelmana ovat olleet muut toimielimet. Minä nyt haluan tämän vain sanoa tässä, koska tämä on minulle tärkeä asia asiasta ja itsestään voi sanoa ihan lyhyesti e, etukäteen neuvottelutiimissä kaikkien ryhmien kesken keskustelimme siitä, miten toimisimme, jos komissio tekisi ehdotuksen, niin sanoimme komissiolle, että raskain sydämin voisimme hyväksyä lykkäyksen vuodella, mutta haluan kyllä sanoa, että olen vähän yllättynyt siitä, että ESMA nyt jälleen kertoo kaikille, että ei tuo vuosi mihinkään riitä. Minä sanoin tämän komissaarille ja sanoin myös Steven Majorille, että nyt on vain äh, yksi laukaus käytettävänä, sen on äh, osuttava äh, jos tätä koko ajan vaan lykätään ja lykätään, niin esittelijänä minä en kyllä enää mm, sitä hyväksy. Ehkä parlamentti on eri mieltä ja olisin tyytyväinen, jos ESMA tästäkin aiheesta luopuisi salamyhkäisyydestä ja antaisi meille enemmän Äh, sisällöllistä tietoa eikä puuttuisi aikatauluihin. Aikataulut eivät ole, tai niihin, niistä keskustelua ei ole ESMAn tehtävää, vaan sen on tehtävä työnsä. Niinpä komission ehdotus on sen suuntainen kuin mistä äh, neuvotteluryhmän kanssa keskustelin. Kun kaiken katsoin läpi, niin huomasin, että meillä on vielä tällainen täytäntöönpanopäivämäärä, joka minun mielestäni olisi myöskin uudistettava erityisesti siksi, että toisen tason toimenpiteet puuttuvat vielä, jotka ovat ennakkoedellytys sille, että tämä täytäntöönpano päivämäärä, että siitä voidaan pitää kiinni. Siksi minun ehdotukseni, että sitäkin siirretään, koska eivät jäsenvaltiot pysty panemaan tätä täytäntöön tähän nykyiseen määräaikaan mennessä, koska näistä asiakirjoista ei ole vielä sovittu. Tiedän, että on paljon, jotka sanovat, että täytäntöönpanon puitteissa näimme, että kaikki asiat eivät vielä toimi sataprosenttisesti ja mehän voisimme jo saman tien uudistaa kokonaan MIFIDin. Jos luette mietintöluonnoksen, niin huomaatte, että minä ö, olen ottanut tähän ehdotukseen etäisyyttä, koska jos me nyt sitten ryhdymme päivämäärien lisäksi keskustelemaan myös muista asioista, niin sitten tätä ei kyllä hoideta vuodessa. Ja minun mietintöluonnokseni ehdotus on se, että keskitytään nyt siihen, mistä on kyse, nimittäin päivämäärään. Minulla ei vielä ole ollut mahdollisuutta, mutta huomenna saan sen mahdollisuuden keskustella äh, Alankomaiden puheenjohtajavaltion kanssa, koska minua kiinnostaisi myös heidän aikataulunsa. Kyllähän me nyt vähän toisiamme tunnemme, mutta emme ole vielä kuullut mitään konkreettista kovasti Toivoisin, että neuvosto olisi aikataulun kannalta yhtä kunnianhimoinen niin, että mahdollisimman pian neuvoston ja parlamentin välillä pääsisimme yhteisymmärrykseen, jos se on mahdollista, koska minä esittelijänä en halua olla mukana siinä, että tämä lykkääntyy entisestään. Tämä nyt ihan lyhyesti näistä minun kahdesta mietinnöstäni ja toivottavasti tämä on nyt sitten viimeinen ähm, MIFID, MIFIR-mietintö minulta. Ja ensimmäinen komission ehdotus on syyskuulta 2011, eli kohta voimme juhlia viisivuotisjuhlapäivää. Ja sitä minä olisin oikeastaan halunnut juhlia vasta sitten, kun asia on hoidettu, eikä silloin, kun ollaan vielä kesken keskustelujen. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Alistofin nimissä. Hän muuten synnytti juuri pienen tyttövauvan, jos olen oikein ymmärtänyt. Totta, Annaliis on työstänyt tätä asiaa. Ja todellakin tässä kuun alkupuolella hän synnytti Isabel Tyttösen. Ja äiti ja tytär voivat molemmat todella hyvin. MIFID ja MIFIR ovat eh, lainpaketti kriisin jälkeistä lainsäädäntöä. Eh, ollaan yhtä yksimielisiä siitä, että nämä asiat tulee hoitaa kunnolla, mutta myöskin siitä, että uusi lainsäädäntö tulee saada valmiiksi niin pian kuin mahdollista. Ja tässä valiokunnassa puoli vuotta sitten eh, kuultiin ESMAa ja komissiota ja nämä totesivat, että alkuperäisessä aikataulussa voi olla vaikea pysyä, eli ensi vuoden alku. E, tätä on e, työstetty, on oltu yhteydessä komission viranomaisiin ja ESMAan kuukausittain melkein, ja siksi meitä tämä yllätti, koska missään yhteydessä kokouksissa tätä ei ennen esiin tuotu. Mutta on katsottava, e, mitä kannattaisi tehdä, kun halutaan mahdollistaa rahoitusvakuus, investointisuoja ja se, että markkinat toimivat hyvin ja toisaalta, että liike-elämä saa oikeudellista varmuutta. Ja kun nämä seikat huomioitiin, Euroopan parlamentti omassa kirjeessään, joka viime vuoden lokakuussa esitettiin ja esittelijät, puheenjohtajat tämän allekirjoittivat ja se lähetettiin koko neuvottelutiimin nimissä, totesimme, että olimme kyllä pettyneitä, kun kuulimme tästä viiveestä ja varsin pettyneitä siitä, että saimme tästä niin myöhään tiedon. Olimme kuitenkin valmiit hyväksymään tämän kahdella ehdolla. Ensinnäkin, että komissio sääntömääräisesti kertoisi täytäntöönpanoprosessista parlamentille ja kokonaissuunnitelma ja tällaiset virtapylvät olisivat tällä myöskin esittelyssä. Jos lisävuosi tarvitaan, meidän on saatava tieto siitä, miten tämä vuosi on tarkoitus hoitaa ja takuita siitä, että eh, komissio ja ESMA on sitten valmis ensimmäinen tammikuuta 2018, eli tämä uusi päivämäärä pätisi. Toista viivekautta ei enää voi hyväksyä. Komissiolta on saatu alustava asiakirja ja se on hyvä asia, mutta tarvitsemme lisää yksityiskohtia ajan kuluessa, jotta todellakin voidaan olla varmoja siitä, että tämä päivämäärä pitää. Tämän lisäksi teimme selväksi sen, että parlamentti piti MIFID 2 ja Mifirin jatkoaikaa mahdollisena ainoastaan, jos oltiin valmiit hyväksymään eh, vaiheen kaksi lainsäädäntö niin pian kuin mahdollista. Ja jos oltiin valmiit huomioimaan ne huolenaiheet, jotka parlamentti oli esiin tuonut eh, ja Asman, Esman suuntaan ja komission suuntaan esitetyissä kirjeissä nämä on esiin tuotu. Tason kaksi lainsäädäntöä ei ole tähän mennessä hyväksytty kuitenkaan komissiossa emmekä ole saaneet mitään vakuita siitä, että parlamentin huolet näin ollen tosiaan olisi otettu vakavasti. Mehän haluamme edetä kaikki mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan oikeusvarmuutta toimijoille, kun tätä suurta uudistusta aletaan todellakin soveltaa, joka vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Mutta tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että nämä kaksi esittämämme ehtoa huomioidaan. ST-ryhmä toivottaa tervetulleeksi Ferberin mietinnön ja olemme iloisia siitä yhteistyöhengestä, jolla hän on tämän laatinut ja tämän mietinnön kontekstista puhuttaessa katsoisimme, että on tärkeää eh, mihin tason yksi tekstiä muuttaa, jotta siinä huomioidaan tämä pakettikohtainen kohtelu silloin, kun huomioidaan tämä kauppaa edeltävä avoimuusmenettely. Tästä on keskusteltu ja katsoimme, että eri puolueet ja ryhmät olivat valmiit tämän lähestystämään hyväksymään. Eli tähän tulemme esittämään tarkastuksen ja toivottavasti se saa riittävän tuen taakse. SDn eh, eh, nyt kakkosen eh, liittyvä ongelma liittyy myöskin näihin hyödykejohdanneisiin ja toisaalta sitten nämä rajoitusmenettelyt. Näissä kysymyksissä olemme nämä huolet esiin tuoneet ja nämä on myöskin mainittu kirjeissä, jotka neuvottelutiimi on Esmalle ja komission suuntaan esittänyt haluaisimme kuulla komissiolta, miten se nyt on nämä huolenaiheet huomioinut, kun tason kaksi lainsäädäntöä laaditaan. Kiitos ja todellakin välitän analyysille ja vauvalle nämä terveisenne ja onnittelunne. Thank you. Kay Wimber. Thank you, Mr. Chairman. And I... Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä esittelijän ja kanslianalyysin kommenttien kanssa. Meidän pitää ottaa huomioon tämä 18 jäsenvalion pyyntö lykätä päivämääriä ja täytäntöpano päivämääriä MIFIDissä, mm, koska niin monista päätöksistä tulee tekemään tasolla, niin olisi kohtuutonta odottaa, että jäsenvaltiot pystyisivät siirtämään tämän lain ilman näitä muutoksia. Kuten kollegani, en usko, että tämä on mikään tekosyy avata tekstiä ja korjata monia asioita joita lainsäädäntö, haluaisivat, haluaisivat. Me olemme käyttäneet tunteja mifi kamppailuun ja keskusteluihin, ja enkä usko, että kukaan haluaa aloittaa tätä prosessia uudestaan, jos oli asemalla kieloksella mukana. Tässä esittelijä tuntuu nyökyttelevän. Olen kuitenkin sitä mieltä, että on varsin pieni määrä erityistapauksia, joissa juridinen tulkinta tekstistä ei sovi yhteen sen kanssa, mihin olen pyrkinyt. Tämä ESMA on ja kansalliset valvojat ovat tähän huoma viitaneet. Ja sitten halusin, että voisi olla hyvin rinnakkainen kohtelu paketoidulle, kaupalle. Tällä hetkellä tällainen kauppa voi tapahtua, hyötyä jälkikäteen tapahtuvaa tiedottamista, mutta ei ennen kauppaa olevista poikkeuksista. Hmm. Tässä yritetään tasapainottaa pitkän aikavälin vastuita. Tämä on vähän epäselvä, enkä usko, että kukaan täällä voi kiistää tätä, eikä tätä pitäisi estää lainsäätäjän toimestakaan. Sitten on toinen kysymys. Uskon, että meidän täytyy tähän myös tarttua. Tämä liittyy säädökseen, joka liittyy siihen, miten säännellään no, erittäin nopeaa kaupankäyntiä. Jotkut yritykset pyrkivät suojaamaan riskejä. Kielteinen vaikutus olisi, että yritykset, jotka tällä hetkellä ostavat ulkomaanvaluuttatuotteita, eivät enää voisi tehdä muuta kuin palata ja vakioimattomille markkinoille. Jos niitä pitää MIFID-yrityksenä, silloin niitä kattaa pääomavaatimusdirektiivi ja ne menettävät kaikki EMIR-poikkeusluvat ja joiden puolesta parlamentti on niin kovasti taistellut. Toivottavasti voimme löytää ratkaisun näihin pieniin kysymyksiin. Olisin tästä kovasti kiitollinen. Nämä kaksi tapausta ovat ainutlaatuisia. En vaadi, että kokonaan avattaisiin MIFID-pakettia. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kun tämän tyyppisiä ongelmia syntyy juridisesta tulkinnasta, niin silloin meidän pitää kantaa vastuu lainsäätäjinä ja korjata tilanne. Thank you. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää tästä nopeasti laaditetusta luonnoksesta komission ehdotuksen pohjautuen. Ja selvyyttähän tarvitaan valvoja ja sääntelytä ajatellen ja toisaalta markkina toimijoita ajatellen mahdollisimman nopeasti, kun nyt tätä mifid päivämääräasiaa tarkastellaan. Mutta huolissaan ollaan siitä, kuinka näitä pakettitransaktioita tarkastellaan ja tason yksi muutoksia edelleenkin tuettaisiin, jotka eh, parantaisivat tämän tyyppisen free trade-transaktioiden avoimuutta ja on valmiutta yhteistyöhön esittelijän ja koko neuvottelutiimin kanssa tulevina päivinä ja viikkoina. Kiitos. Thank you. Fabio De Masi. Well, even from my... Niin, jopa minun osaltani onnittelut Anneliisille ja äh, toisin kuin Esma, hän synnytti oikeaan aikaan joten olen täysin samaa mieltä kuin se, mitä esittelijä Markus Felber sanoi. Tässä ei ole paljonkaan sanottavaa. Asiat on nostettu esiin kirjeessä. Toivon, myös, että ne pannaan täytäntöön sen mukaan, mitä tasolla yksi on päätetty. Ja tässä kaikki minun osaltani. Kiitos. Ja nyt sitten Timo vielä nopeasti puheenvuoro komissiosta. Olkaa hyvä. Few highlights because... Yksi uh, muutamia asioita esille, koska viittasitte meidän työaikatauluumme ja Me tässä. Myönnämme, että olette toimineet paljon nopeammin kuin me, jos me tietäisimme kaikki prosessit e- ennen kuin lainsäädäntöehdotus tehdään, niin silloin ehkä olisi sitten hiukan myötätuntoisia, myötätuntoisia meidän suhteemme Neljä kuukautta sitten on vähän pitkä aika, mutta itse asiassa kyllähän se nopeasti menee. Mm, ihan ta- käyn nyt esille jotakin tärkeitä kohtia. Me pidättäydymme huomattavista muutoksista tässä ehdotuksessa. Erityisesti olemme tietoisia ö, äh, transaktiopaketissa, mutta emme tehneet mitään ehdotusta tästä, koska olen nähnyt ainakin viisi erilaista määritelmää siitä, mikä tällainen pakettitransaktio nyt oikein olisi ja jos tämä pannaan sitä tiukkaan lainsäädäntötekstiin ja vältetään se, että avataan tulvaportit, niin se on kyllä vaikea tehtävä. Minä varoitankin kaikkia, joka sellainen erilainen käsite näistä pakettitransaktioita on vaikea erotella niitä toistaan. Me tahallisesti emme ryhtyneet tähän ollenkaan sitten kysymys tulevasta sekunnasta lainsäädännöstä nämä kolme delegoitoisäädöstä on valmisteilla. Ne ovat jo lähes valmiita. Oikeastaan nyt tarkastamme viho viimeisiä juridisia yksityiskohtia ja ikävä kyllä aikaraja tulee käännöksellä, koska delegoitosäädökset täytyy saada aika, käännettyä 28 kielellä. Tämä maksaa, tähän menee vielä ainakin yksi kuukausi tähän kääntämistyöhön. Sitten ää, sääntelytekniset standardit otamme huomioon teidän huolemme. Olemme kuulleet arvoperimarkkinaviranomaista näistä kysymyksistä, avoimuusvaatimuksista muissa kuin osakepääomakysymyksissä ja positiolimiteissä. Tämä on erittäin tiukka aikaraja, jos tätä kaikkia muutetaan ilman, että vaarannetaan sitä aikarajaa, jollo, jotta nämä kaikki tulee voimaan 2016 kesällä mennessä, on hyvin vaikea hyväksyä että se on kaikkea vakuuttaa ESMA siitä, että he palauttavat asian meille ja välttää sitten virallinen hylkäämismenettelytapa ja varmistaa, että ase vedään loppuun kesä-heinäkuussa tänä vuonna. Täytyy huomauttaa, että nämä huolenaineet, jos me nyt niihin reagoimme ja vastaamme itse asiassa se vaatii sitten sitä, että me sovimme asiasta Esman kanssa, jos alkaa minkälainen virallinen hylkäämismenettely, niin silloin emme kyllä täytä aikataulua. Halusin ottaa tämän esille ja tiedottaa teille tästä, mutta me olemme yhteydessä heihin kaikissa kolmessa kysymyksessä ja on tosin todella vaikea niitä ratkaista näin lyhyessä ajassa. Kiitos. Thank you, rapporteur. Kiitos sitten esittelijä. Kiitos. Tiedän kyllä, että asioiden läpivieminen komissiossa ole helppoa. Kyllä ymmärrän tämän, mutta kyllä meidän parlamentissakin joskus pitää ponnistella ja sitten siinä onnistutaankin. No, eihän se nyt tässä varsinainen pointti ole. Eli ymmärrän nyt sen, että monetkin kollegat toivoisivat, että eri aiheita tähän liittyen voitaisiin vielä tarkastella. Ja tulen tämän huomioimaan, kun olen yhteydessä myös puheenjohtajavaltion Alankomaihin – sillä tässähän onnistutaan vain, jos yhdessä asiat saadaan nopeasti hoidettua. Järkevää ei ole nyt ryhtyä käymään kuukausia kestäviä neuvotteluja. Markkinat eivät sitä toivo, emmekä sisäisestikään varmasti pidä tätä hyvänä. Mutta package transaction kysymys tässä nyt nousi esiin ja vaikuttaa siltä, että siihen ei ole vielä kunnollista vastausta löytynyt ja monet puhuvat tästä ja otsikosta kyllä, mutta sitten ymmärtävät sisällön osalta asiat hieman toisin. Tämä asia on siis selvitettävä, kyllä. Muutoin toivon, että voimme tästä tiukastakin aikataulusta pitää kiinni. Ja sitten tason kaksi toimet ja hyväksytty aikataulu sen suhteen. Toivottavasti komissio voi siitä kiinni pitää. Eli tässä mennään sitten lähellä delegoituja säädöksiä ja säänneltyjä standardeja. Ja nämähän ovat asiat, jotka tulee myöskin vielä ottaa tarkasteluun, mutta tämä on sitten hieman erillisempi asia. No, joka tapauksessa kiitokset kollegoille puheenvuoroista. Nämä yhteiset työtunnit ovat ilmeisesti meitä hyvin yhteen hioneet ja näitä työtunteja vielä tulee piisaamaan jatkossakin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Tähän voimme päättää kokouksemme ja tämän mietinnön tarkastelun menettelyt ainoastaan englanniksi, jotta asioissa edetään nopeasti, eli tarkistuksia. Ne pitää jättää manuaalisesti ja sitten tästä sihteeristö tiedottaa. Ja tarkistun takarajan 29. Ähm, helmikuuta kello 17. Sitä käsitellen 16.17. maaliskuuta ja välittömästi tämän jälkeen äänestetään. Ja sitten täysistuntopäivämäärä vielä tulee vahvistaa myöhemmin. Kiitos. Kokous päättyy tähän. kuudestoista maaliskuuta seuraava kokous. Kiitos.